Good morning everybody. I had to wait until one fourth of the four... No niin, odotellaan vielä, että jäsenet tulevat paikalle. No, mutta aloitetaan kokous. Ja vielä muistuttaisin kollegoille ja muille, että tämä kokous kuuluu myöskin internetissä. Eli ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Siihen ei ole sanottavaa, eli esityslista on 21. päivä toukokuuta teille toimitettu. Esittelijöiden Foxin ja Hefnerin pyynnöstä ehdottaisin, että asia, joka koskee toimielinten toimipaikkaa, käsitellään huomisaamun päätteeksi. Eli tämä nyt vaikuttaa vähän tähän käsittelyjärjestykseen ja toivottavasti teille on toimitettu tietoa tästä. Ja sitten meidän pitää hyväksyä esityslista, kun tiedämme sitten huomisenkin ohjelman tarkemmin. Sen piti olla 11.30-12.30 ja ehdottaisin, että heti puheenjohtaja Kasinin ilmoitusasioiden jäl- jälkeen käymme keskustelua EUn toimielinten kotipaikasta. Niin tässä nyt puhutaan jo tästä pyynnöstä siis joten haluaisin olla varma, että voimme sopia tästä, koska sitten meidän pitää hiukan muuttaa esityslistaa. Eli haluan nyt varmistaa, että kaikki ovat tämän saaneet. Eli 11.30-12.30 se ei onnistu, eli ehdottaisin, että aloitamme tämän heti 10.35 huomenna mutta haluaisin kuulla, sopiiko tämä muille kollegoille. Actually it was our request. Haluaisin vain sanoa, että itse asiassa tämä oli meidän pyytömme jo yli kuukausi sitten ensimmäisessä vaiheessa olimme toistaneet asiaa, joten tämä oli vain jonkinlainen tiedon katkos meidän ja sihteeristön välillä. Tätä tuli siis muuttaa ja nyt meidän tulee muuttaa sitä, mitä etukäteen päätettiin. So then you agree with my suggestion that... Eli suostutte siihen, että se käsitellään heti aluksi huomenna. Eli jos teille kaikille sopii, sopiiko, niin suosittelisin. No, no niin. Olemme saaneet pyynnön Foxilta ja Hefneriltä liittyen Euroopan unionin toimijoiden kotipaikan sijaitia. Eli sen piti olla huomenna 11.30.2030. Niin tämä ei heille sovi, koska silloin käsitellään toista mietintöä. The plan Selitän tämän yhdellä lauseella. Tarkoitus olisi, että teillä olisi tämä suunnitelma kirjallisena ja, ja sitten koordinaattorit ja sihteeristö voisivat keskustella asiasta niin, että tänään olisi kuuleminen ja huomenna tämän kuulemisen valossa kävisimme keskustelua. Tämä oli suunnitelma ja tämä meni tämä tieto sihteeristölle väärinpäin kääntyneenä ja me olemme sitten kiinnostelleet sihteeristöltä, oliko tarkoituksena käydä keskustelua tänään jo. Tämä on nyt meidän ehdotuksemme ja jos se kaikille sopii, niin se on meillekin hienoa. Siis huomenna käymme keskustelua. Promise. Siis Foxilta olemme saaneet pyynnön, että huomenna 11.30 hän ei pääse paikalle ja siksi tuli tämä pyyntö. Siis yritän nyt kertoa teille, että tällainen pyyntö on tullut ja mielestäni tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ja totta kai nyt on sitten pyynnetty, että tätä aikaistetaan. Ja suosittelen, koska mielestäni tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys, niin meidän täytyy päästä sopuun tästä. Eli sopiiko, että heti puheenjohtajan ilmoituksen jälkeen koordinaattorien suosituksista meillä olisi tämä asia sitten esityslistalla. Eli suosittelen tätä ja halusin vielä toistaa, että totta kai on ihan luonnollista, että meillä on tänään kuuleminen ja sitten keskustelemme sen jälkeen, kun meillä on tietoja näistä kotipaikkakysymyksistä. Eli jos teille kaikille nyt sopii, niin todellakin Rafaelille myös sopii. Eli hyväksytään sitten tämä ehdotus. Sitten esittelijöiden nimeäminen kohta kaksi esityslistalla. Poliittiset ryhmät ovat nimenneet seuraavat esittelijät seuraaviin mietintöihin. Eli lausunto koskien Europol-asetusta, Päin Aldesta ja lausunto budjettivaliokunnalle koskien tulevaa poliittista suunnittelua ja pitkän aikavälin trendit, eli Brock EPPstä hoitaa sen. Ja mikäli tätä ei vastusteta, niin voimme katsoa nämä nimitykset vahvistetuiksi. Eli sopiiko teille tämä, mistä koordinaattorit ovat sopineet? Eli nämä nimitykset on vahvistettu ratifiointiprosessin. Ja tehän tiedätte, että kohdassa kaksi meillä on päivitetty asiakirja. Kiitoksia tästä. Ja siinä kerrotaan, missä vaiheessa ratifiointiprosessi on jäsenvaltioissa koskien sopimuksia, jotka liittyvät taloushallintoon ja myöskin Kroatian liittymiseen. Eli se ilmoitusasioista. Sitten Pöytäkirjojen hyväksyminen. Muistuttaisin, että 14. maaliskuuta ja 18. 19. maaliskuuta 2013 pidettyistä kokouksista pöytäkirjat ovat saatavilla ja jos niihin ei tule mitään huomioita kokouksen loppuun mennessä, niin ne katsotaan hyväksytyiksi. Eli jos teillä on huomioita, niin ilmoittakaa niistä. Ja sitten neljäs kohta esityslistalla neuvoston ja komission läsnä ollessa. Varmaankin ne ovat paikalla, joo. Eli, eli 16. toukokuuta puheenjohtajakokous antoi Duffin mietinnölle valtuutuksen se on lainsäädäntöaloite artikloiden 41 ja 48 mukaisesti työjärjestyksestä. Tämä menettelyn muutos ei vaadi mitään huomattavia muutoksia asiakirjoihin, mikä olisi voinut estää huomisen äänestyksen. Ja ajoissa on toimitettu 79 tarkistusta Rangen, Gurmai, Gustafsson, Schmidt, Lamassoure, Le Grip, Schöpflin, Scholz, Cassini, Janaku, Leinen, Moreira, Högmark, Traskowski, Karas, Zebe, Hefne, Viland, Odi ja esittelijä Dab. Ja tässä kohtaa velvollisuuteni on muistuttaa teille, että puheenjohtajakokous korosti että mietinnössä ei saa mennä pidemmälle kuin mitä otsikossa on määritelty. Eli Eurooppa-vaalien demokraattinen ja tehokas luonne. Jotkut tarkistukset menivät vähän näiden puitteiden ulkopuolelle ja liittyvät poliittisiin kuulemisiin vaalien jälkeen. Ja nyt sitten antaisin puheenvuoron esittelijälle Duffille, hän voi kertoa kantansa tarkistuksiin ja mahdollisesti kertoa sitten kompromissiehdotuksista. Eli Duff, ole hyvä. Eh, eh, eh, good afternoon everyone. Um... Hyvää iltapäivää kaikille. Mitä tulee puheenjohtajakokouksen ilmoitukseen, niin minusta mutta se oli hieman omituinen. Minusta he eivät ole oikein ymmärtäneet Afkon valiokunnan tehtävän luonnetta. Puheenjohtaja kokous pysäytti lainsäädäntömietinnön parlamentin vaalijärjestelyistä, vaikkakin se oli hyväksytty Afkossa suurella enemmistöllä. Joten jatkan kunnioittavalla tavalla eteenpäin ja kuvailen, mitä meillä mielestämme on tässä luonnoksessa, joka on huomattavasti parempi nyt 85 tarkistuksen jälkeen. Kuusi Sandrin Belieltä, jotka esitettiin määräajan jälkeen, mutta pyydän, että valiokunta sallisi myös, että nämä tarkistukset otettaisiin käsiteltäväksi mutta voimme puhua tästä enemmän huomen aamupäivänä. Muistutuksena tämä on siis poliittinen päätöslauselma seurannaksi päätökselle, jonka neuvosto ja parlamentti tekivät. Ja päätös, parlamentin päätös ja komission päätös rohkaisi rohkaista eurooppalaisia poliittisia puolueita nimittämään ehdokkaita komission puheenjohtajaksi osana vaalikampanjaa. Ja me parlamenttina hyväksyimme tämän merkittävällä enemmistöllä viime syksynä. Ja nyt meidän täytyy myös nähdä nämä käytännön seuraamukset tästä päätöksestä, jotka liittyvät siis nyt sitten tiiviisti koko vaalikampanjan rakentamiseen. Koskapa me haluamme parantaa tämän kampanjan laatua ja lisätä eurooppalaista ulottuvuutta, ja parantaa avoimuutta sekä parantaa myös äänestysinnokkuutta. Siksi me olemme eh, luoneet tällaisia poliittisten puolueiden eh, ehdokkaita komission puheenjohtajaksi. Ja parlamentin täytyy olla näppärä ja nopea ja rohkea, kun se pyrkii hyödyntämään Lissabonin sopimuksen tarjoamia uusia mahdollisuuksia muotoilla tai muodostaa komissiota, ennen kaikkea valita seuraaja puheenjohtaja Barrosolle heinäkuussa ensi vuonna. Niin, että me voimme toimia perustamissopimuksen aikataulun mukaisesti. Siinä nimittäin sanotaan, että uuden komission pitäisi astua virkkaan ensimmäinen marraskuuta. Me voisimme luonnollisesti viivästyttää sitä, kuten teimme vuonna 2009. Silloin komission puheenjohtajan valinta siirrettiin syyskuulle. Minusta se olisi suuri äh, virhe. Ja silloin meillä olisi komission kollegiota paikoillaan marraskuun alussa. Ja koskapa nyt on suuri poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen, taloudellisesti hankala tilanne EUlle, me tarvitsemme komissiota. Ja me tarvitsemme vahvaa komissiota mahdollisimman nopeasti vaalien jälkeen. Haluaisin nopeasti vielä käydä lävitse kompromissitarkistukset ja valita sieltä muutamia avainasioita, joista meidän pitäisi keskustella. Kiitän varjoesittelijöitä heidän yhteistyöstään, joka on ollut erinomaista. Olen jakanut teille äänestyslistan ja ensimmäinen kompromissi on kompromissi kolme kohtaan yksi, jossa puhutaan ajasta ennen vaaleja. Meillä täytyy olla ehdokkaat nimettynä julkisesti. Tämä on monimutkainen asia ja tämä on vähän tällaista bingoa. Kompromissi, jota minä ehdotan, on se, että, tämä, että eurooppalaisten puolueiden pitäisi julkaista ehdokkaiden nimet kahdeksan viikkoa ennen äänestystä. Virallisesti joissain maissa ei ole välttämätöntä julkaista nimiä niin aikaisin. Esimerkiksi Italiassa on lakia, joka sanoo viisi viikkoa, mutta haluaisin painottaa, että tämä on virallinen Eh, Italian valtion kanta. Me puhumme tässä nyt eurooppalaisista poliittisista puolueista ja että niiden pitäisi toimia nopeasti ja avoimesti. Ja sekä valita että julkaista ehdokkaansa. Ehkäpä me voimme hieman muuttaa tätä sanamuotoa niin, että tuomme esiin sen, että puhumme nyt eurooppalaisesta poliittisesta puolueesta. Sitten kompromissi neljä. Tämä ajatus tuli George Schöpfliniltä. Tässä sanomme, että me odottamme niiltä, jotka asettuvat ehdokkaiksi että he ottavat vastaan mandaattinsa, mikäli heidät valitaan. Aikaisemmin on ollut liian paljon puolueen johtajia, suuria nimiä, vanhoja nimiä, jotka on sijoitettu vaaliluettelon ylimmäksi eikä heillä ole ollut aikomustakaan ottaa vastaan heidän paikkaansa. Tämä saattoi olla soveliasta silloin, kun valittiin jäsenet ensimmäiseen parlamenttiin monta monta vuotta sitten, mutta nyt minusta tämä on jo kyllä kovin vanhanaikaista ja itse asiassa hieman harhaanjohtavaa yleisölle. Äänestäjän täytyy nähdä, kenet hän on lähettämässä parlamenttiin. Sitten sukupuolten välinen tasapaino äänestysluetteloissa, ehdokasluetteloissa. Tästä on tehty paljon tarkistuksia, jotka kaikki ovat olleet samansuuntaisia. mukaan lukien rouva puheenjohtajan tarkistus ja Sandrinen ja Alan Lamas Suurin ja Konstans Le Gripin tarkistukset. Minun oma näkemykseni on, että tarkistus 40 Lama Suurilta ja Le Gripiltä ehkäpä parhaalla tavalla äh, sanastollisesti kuvailee tilanteen henkeä. Me emme kykene pakottamaan mitään vaali äh, kiintiöitä jäsenvaltioille. Ehkäpä meidän pitäisi, mutta kuten sanoin, kun laaditaan kun laadittiin äh, vaalilainsäädäntöä, niin siinä vain vi, tavallaan viitattiin sitä, mihinkä suuntaan me halusimme puolueiden menevän. Mutta tämän ajatuksen hyväksymme, eli meidän on pyrittävä parempaan sukupuolten väliseen tasa painoon. Tämä tarkoittaisi myös äh, minun omassa puolueessani myös äh, parempaa tasa-arvoa ainakin miehille. Minun valtuuskunnassani miehet ovat vähemmistönä, joten tiedän mistä puhun. Kompromissi 5. liittyy äh, äänestyspaperin muotoon, äänestyskupongin muotoon, äänestyslipun muotoon. Varsinainen muoto siinä on kysymys lähinnä lainsäädännöstä primäärilainsäädännöstä ja sen vuoksi on mahdotonta kaikille hyväksyä tätä. Mutta pyrimme tässä yhtäläiseen suuntaan. Tästä tulee hyvin mielenkiintoinen testi suhteille federaalisten poliittisten puolueiden ja niiden äh, rinnakkais- ja sisarpuolueiden välillä kansallisella tasolla. Katsoa, kykenevätkö ne sopimaan yhteisistä kampanjoista. Kompromissi kuusi on laadittu neljän hyvän tarkistuksen pohjalta, jossa siis puhutaan nyt sitä välttämättömyydestä kampanjoida puolueiden pohjalta näissä vaaleissa. Ja että ehdo, komission puheenjohtajan ehdokkailla varmasti on myös omat ohjelmat, siitä ei ole epäilystäkään, mutta että heillä olisi myös tällainen puolueen laajempi perusta vaalikampanjassaan. eurooppalaisten poliittisten puolueiden pohjalta. Kohta 3a uusi. Tässä on kolme tarkistusta, 48, 47 ja 50. Gerald menee tässä pisimmälle, kun hän vaatii että pitäisi olla salainen lippuäänestys puolueen sisällä, kun valitaan Euroopan komission puheenjohtajaa. Ymmärrän tämän, mutta minusta tämä on hieman ennenaikaista. Meidän täytyy olla realistisia. Ja meidän täytyy pyrkiä tavallaan luomaan tällaista hallinnoitua demokratiaa. Tämä on nyt ensimmäinen tavallaan testi siinä, kun pyritään löytämään ja valitsemaan ja tukemaan ja edistämään näitä äh, ehdokkaita komission puheenjohtajaksi. Tästä tulee aikamoinen prosessi löytää heidät ja, ja sopia sitä konsensuksella. Toivon, että tästä tulee demokraattinen prosessi ja myös avoin prosessi. Olen nähnyt, että vihreät että vihreät ovat päättäneet järjestää esivaalit. Ihan hienoa. Onnea teille. Mutta se ei välttämättä ole soveliasta kaikille puolueille. Mutta kaikella kunnioituksella vihreille minä kuitenkin pidän omaa tarkistusta 47 parempana. Mitä tulee sitten vaalilähetyksistä? Täällä on viisi tarkistusta. Sekä Messerschmittin ehdotus, että poistamme koko tämän kohdan. mutta pelkäänpä pahoin, että mietittyäni tarkasti kaikkia näitä ehdotuksia, pidän kuitenkin minun ensimmäistä muotoiluani parempana, jonka mukaan valtiot, valtioiden ja puolueiden tulisi sallia yleisradioiden julkisten televisiokanavien lähettää vaalikautena näitä ohjelmia. Kompromissi 7 on ihan tarpeeksi selkeä. Eli me pyrimme laatimaan nämä äänestys luettelot ja että poliittisten puolueiden pitäisi olla ennakoivia ja löytämään Euroopan kansalaisia, jotka asuvat muussakin kuin omassa kotimaassani ja pyrkiä saamaan heidät ehdokkaakseen näille äänestys, näihin vaalilistoihin. Tämä parantaisi vaalien rajat ylittävää luonnetta. Ja että valtiot kunnioittaisivat lakia. Me haluamme kannustaa myös poliittisia puolueita puhaltamaan hieman henkeä tähän koko ajatukseen. Voitko vauhdittaa, koska täällä on aika monta puheenvuoropyyntöä ja tähän on jo mennyt puoli tuntia, joten jos nyt vähän pannaan vauhtia peliin. I think it's strange. I, I will... Niin, niin, mutta minun, täytyyhän minun nyt kuitenkin selittää nämä kompromissit. Numero kahdeksan. On Numero kahdeksan on selkeä tällaisenaan. Numero 69 määrittelee aikataulun asioille, joiden on tapahduttava kesäkuussa ja heinäkuussa. mitä virallista ei tapahdu ennen kuin uuden parlamentin järjestäytymiskokous on pidetty. Tämä on merkittävä asia, koska mikäli me emme niin tee, niin joudumme neuvoston hampaisiin. Tässäpä nämä tärkeät tärkeimmät? No siis kaikki ovat tärkeitä asioita, mutta tässä nyt ehkä nämä kaikkein sisällöltään tärkeimmät ja laajimmat kompromissitarkistukset. Lopetan tähän. I appreciate very much but, the... Uh, Kiitoksia. Yhä useammat kollegat haluavat käyttää puheenvuoron ja tietysti haluamme kuulla myöskin yhteenvedon sitten lopuksi. Eli ensin Gualtieri ja sitten Schöpflin, eli Roberto, ole hyvä. Thank you, uh, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän ryhmämme toivottaa kompromissit tervetulleeksi ja yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä keskustelun tuloksiin. Varjoesittelijöiden ja esittelijän välisten keskustelujen tuloksiin. Meillä on muutamia asioita, jotka haluaisin kuitenkin tuoda esiin. Ensimmäinen luonnollisesti on se, jonka Andrewkin mainitsi. Se, että eräät tarkistukset menevät nyt tämän asian aiheen tai otsikon määrittelemän aiheen ulkopuolelle. Luonnollisesti meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että puheenjohtajakokous pyytää meitä pitäytymään tehtävässämme ja yleisesti ottaen minun täytyy sanoa, että en näe mitään ongelmaa siinä, että jätämme pois nämä kyseiset tarkistukset. Mielestäni tarkistuksen 69 kohdalla on ongelma, joka saattaisi ratketa vain yhdellä tavalla, sillä joko tästä tarkistuksesta ei äänestetä tai sitten jos sitä äänestää meidän, ryhmämme äänestää sitä vastaan. Tässä tarkoituksena on sitouttaa parlamentti siihen, että aloitetaan neuvottelut julkilausuman toimeen panosta. Mutta tämä on kaikkein pisimmälle menevä ehdotus, johon me voisimme suostua poliittisesti me olisi järkevää, muutoin se tullaan hylkäämään. Me voimme tämän itsekin ehdottaa tai sitten voimme yhdessä muotoilla sen. Mutta tämä on kaikkein pisimmälle menevä mahdollinen vaihtoehto meille siis vaalien jälkeen tapahtuva käytännön järjestely. Tämä tarkoittaa sitä, että myöskin ähm, tarkistukset 226, johdanto osa 74, 76, 79 pitäisi jättää pois, me torjuisimme ne. Sitten toinen asia. tämäkin on asia, joka voidaan poliittisesti ratkaista. Minun mielestäni kolme tarkistusta, 71, 75, liittyen tähän vaalipäivään, yhtenä ainoa vaalipäivään ovat sellaisia, että nekin voitaisiin ratkaista, kun kompromissi kahdeksan on hyväksytty, sillä teknisesti ymmärrän, että he ovat sitä mieltä, että tätä ei ole katettu, mutta poliittisesti kompromissi on tapa ratkaista ongelma ja saada sama vaikutus kuin tällä yhdellä vaalipäivällä olisi. Yksi vaalipäivähän olisi käytännössä mahdoton hyväksyä tai toteuttaa monissa jäsenmaissa. Minulla ei ole ongelmaa tässä. Olen myöskin sitä mieltä, että tämä olisi tapa sanoa, että Paulon tarkistuksen henki on jollakin tapaa otettu myönteisesti huomioon. Jos nyt ajattelemme, että tämä kompromissin hyväksymisen jälkeen raukeaisi tämä hänen tarkistuksensa. Sitten kompromissi kolme. Andrew jo ehdotti ratkaisua, joka mielestäni voisi olla hyvä, sillä luonnollisesti me emme voi vaatia, että joissakin maissa muutettaisiin lakia, joka vaatii sitä, että ehdokkaat julkaistaan etukäteen tietyn aikarajan mukaisesti, mutta poliittiset ryhmät voisivat tehdä valintansa ja me voisimme vedota poliittisiin ryhmiin, jotta ne välittömästi julkaisivat ehdokaslistat. Eli nämä muutokset voisivat olla hyödyllisiä. Sitten kompromissi 5. Tässä jälleen kerran olen sitä mieltä, että nimenomaan siksi, että joissakin jäsenmaissa olisi hyvin hankalaa toimia, jos vaadittaisiin lainsäädännön muuttamista – Tämähän ei ehkä ole kaikissa maissa näin, mutta eräissä jäsenmaissa olisi. Voisimme poliittisesti mieluumminkin ratkaista tämän puolueiden välisellä päätöksellä niin, että ne käyttäisivät tiettyä symbolia, joka viittaisi eurooppalaisen puolueeseen ehdokkaan yhteydessä. Meidän ei tulisi tässä olla yhteyksissä vain jäsenmaihin, mutta myöskin kansallisiin puolueisiin, jotka aina kun mahdollista voisivat itse toteuttaa tämän tarkistuksen ajatusta ilman, että tarvittaisiin toteuttaa jotakin lainsäädäntömuutosta tai kaksinkertaisia nimiä tai kaksinkertaisia symboleja äänestyslippukkeessa. Nämä olivat ne perusasiat, jotka me halusimme tuoda esiin. Muutoin olemme samoilla linjoilla kompromissien kanssa ja kiitämme Andrewta hänen työstään. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Ja sitten Schöpflin ja sitten Traskowskin. Köszönöm a szót, elnök asszony. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Andrew ja Robertokin pitkälti sanoivat. Sanoisin muutaman sanan tästä kontekstista ja sitten tekstistä. Andrewhan sanoi, että tästä puhui jo pitkään pitkää aikaa sitten, mutta kaikki eivät sitä varmaan muista. Mutta aluksi heti puhuttiin siitä, kuinka tärkeää avoimuus ja äänestysvilkkaus on. Ja näkyvyys mielestäni on myöskin osa tätä. Se nyt ei ole helppo tehtävä, mutta se on kuitenkin pidettävä mielessä. Ja sitten toinen asia, jonka lisäisin tähän, on se, että se, että komission kollegio olisi toimessa ensimmäinen marraskuuta, niin se on keskeistä. Näin on toimittu aikaisemminkin ja Viimeksi tästä poikettiin kaikenlaisista vähän turhista syistä, mutta no, minkäs teet? Sitten kolmas asia. Tässä mietinnössä on pyritty kannustamaan näiden vaalien eurooppalaistamista. Niiden pitää todellakin olla eurooppalaiset vaalit, ja tästä ei tule helppoa. Mä nyt vähän uimme vastavirtaan tässä kysymyksessä. Ja me yritämme nyt saada äänestäjät ymmärtämään, että Eurooppa on olemassa. Se ei ole pelkästään mikään valtava byrokratian alue, vaan se on myöskin poliittinen voima monissa asioissa. Se on toimija, jonka, joka on vastuussa kansalaisille. Ja kun ajatellaan että mitä on tapahtunut viime vuosina, niin ei tästäkään helppoa tule. On kuitenkin keskeistä, että kaikki, jotka ovat mukana vaaleissa – pitävät tämänkin asian mielessä. Sitten tämä teksti. Minulla ei ole mitään kovin tärkeää sanottavaa tästä, ja tästä nyt on aikaisemmin keskusteltu, mutta kompromissi kolme. No tämä kahdeksan viikon raja on meistä hiukan epäilyttävä. Se on minusta aika pitkä aika, vaikka tästä nyt on, on puhuttu, mutta täytyy katsoa, kun näitä kahdeksan viikkoa myöskin siinä mielessä, mistä sinä puhuit, täytyy miettiä, milloin keskustelu aloitetaan, miten tässä toimitaan. Enkä tiedä, onko kahdeksan viikon nyt oikea ajanjakso, mutta tätä täytyy vielä hiukan miettiä. Sitten tarkistus 69, niin olen samaa mieltä siitä, että meidän kantamme lähetetään. Ja puheenjohtajakouksessa tämä kyllä saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia. He eivät ehkä hyväksy tämän tyyppistä aikataulua. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Eli ehkä tämä Roberton versio on se, jota voitaisiin noudattaa. Ja sama koskee myöskin tarkistusta 73, Odin tarkistus. Sitten kompromissi 7. Sanamuoto on aika laaja ja se saattaa johtaa tilanteeseen, Siis haluan tähän nyt selvennyksiä. Eli jos joku haluaa olla jonkun poliittisen puolueen listalla yhdessä jäsenvaltiossa, niin pitääkö hänen silloin asua siinä jäsenvaltiossa? Se pitää ottaa huomioon, koska tällä hetkellä saattaa olla sellainen tilanne, että joku irlantilainen on Portugalissa vakinainen asukas, mutta on sitten vaaliehdokkaana Puolassa. Eli absurdit asiat hyvin usein yllättävät meidät. Ja sitten lopuksi vielä me tuemme tarkistusta 40 lamassuhen muut, joka liittyy naisten ehdokkuuteen. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi Traskovski ja sitten Hefner. Very, uh, very briefly, uh, thank you very much. I think that, you know, we have... Uh... Kiitoksia Andrew erittäin hienosta työstä. Meillä on sama päämäärä tässä työssämme. Pyrimme ensinnäkin tekemään näistä Euroopan parlamentin vaaleista eurooppalaisemmat ja sitten myöskin vain painoarvoltaan suuremmat. Minä pohdin, mikä on kansallisten puolueiden rooli ja Euroopan komission. Tämä on mielenkiintoista nähdä, mutta Meillä pitäisi olla hyvin vahva kanta tässä talossa, jotta voisimme kaikki nämä päämäärät tavoittaa. Ainut asia, tässä olen samaa mieltä ystäväni kanssa tarkistuksen 69 suhteen. Ensinnäkin meidän täytyy muistaa ne päämäärät, jotka on tarkasti määritelty. Meidän pitäisi ne pyrkiä saavuttamaan, mutta me emme voi ylittää kuitenkaan rajojamme. Täytyy ottaa puheenjohtajakokouksen huomioon kuuleviin se, mitä me olemme tehneet, tähtää siihen, että tässä komission puheenjohtajan vaali käytäisi mahdollisimman nopeasti, mutta minä en tiedä, voimmeko me tässä yhteydessä lyödä lukkoon näin tiukkaa aikataulua. Meitä voitaisiin syyttää siitä, että me teemme jotakin, joka on periaatteessa tämän mietinnön alan ulkopuolinen asia, ja tämä saattaisi uhata tavoitteitamme. Sitten yksi kysymys tässä toisin hiukan epäilyksiäni julki liittyen vaaleihin, vaaliehdokkuuteen, henkilö, jonka on ehdokkaana vaaleissa, että hänen tulisi sitten ehdottomasti ottaa paikka vastaan. Eri jäsenmaissa on erilaisia perinteitä ja joissakin perinteet ovat hyvin erilaisia kuin esimerkiksi minun maassa, niin Minun maassani olisi aivan pöyristyttävää, että olisi ehdokkaana ja sitten kieltäytyisi paikasta, mutta erilaisia tilanteita on. Pohdin, onko teillä jotakin ovelaa muotoilua sille, että ihmiset voivat olla näillä listoilla ja sitten päätyä komission jäseneksi. Jos me säilytämme tämän saman logiikan, ettei henkilön tulisi olla ehdokaslistalla ja sitten päätyä johonkin toiseen tehtävään, jos me pyrimme luomaan tällaisen muotoilun, saattaisi aiheuttaa huijausta, jos jostakin henkilöstä tulisi myöhemmin komission jäsen tai ministeri, häntä voitaisiin syyttää sen perusteella. Minä vain tässä itse asiassa pohdin ääneen, mutta en ole varma, olisiko hyvä idea teidän tai minun kansallisessa kontekstissamme toimia näin. Se voisi kääntyä meitä vastaan ja erityisesti kun otamme huomioon tämän talon tilanteen ja todellisuuden ja sen, että todellisuudessa esimerkiksi parlamentin jäsenistä voi tulla komission jäseniä. Kiitoksia. Mikrofoni. Okay, comment? Okay, so then... No niin, Hefner. Yes, thank you very much. Uh... Kiitos minä olen samaa mieltä yleisen linjauksen kanssa tästä mietinnöstä. Olisin ollut tyytyväinen, mikäli se olisi ollut lainsäädäntömietintö. On hieman vaikea ymmärtää, että me emme sellaista saa laatia, koska kukapa muu sen tekisi kuin parlamentti tässä asiassa ja parantaisi koko puitteistoa Euroopan vaaleissa. Esittelijä yrittää nyt tehdä tästä parhaan mahdollisen ja minusta ehdotus on oikein hyvä. Yleinen ajatus, josta me olemme kaikki samaa mieltä. Meidän ei varmaankaan tähän tarvitse palata. Minä yritän tässä ottaa esiin muutaman erityisen asian. Yksi liittyy kompromissiin numero neljä. Jos puhutaan luettelosta, ja jotkut teistä ovat jo maininneet tämän, jos puhutaan luettelosta, ja tämä luettelo sisältää ehdokkaita myös, tai siinä on ehdokkaat Euroopan parlamentille. Jos joku on listalla, ihmiset ajattelee, että okei, äänestetään häntä, me valitsemme hänet ja mikäli hänet valitaan, niin silloin hänen pitäisi kyetä ja haluta ottaa tämä tehtävä vastaan. Jos hän ei sitä halua ottaa vastaan, niin silloin hänen ei tulisi olla tällä listalla. Emme me voi tätä tehdä sitovaksi laillisesti, mutta me voimme kuitenkin ottaa mukaan tällaisen ehdotetun esittelijän ehdottaman muotoilun ja me tuemme tätä ehdottomasti. Sukupuolten välisestä tasapainosta tämä on ehkäpä hieman liian heikko. Me emme ainoastaan tässä anna periaatetta, määrittele periaatetta, mutta kuitenkin annamme kaikkien puolueiden eh, tavallaan myös jäädä tämän eh, tasapainon alapuolelle. Joten me, jos me puhumme sukupuolten tasapainosta, niin sen pitäisi olla sitä. Ja sitten vielä yksi asia. Puolueiden sisäinen demokratia. Te mainitsitte, että me valitsemme omat ehdokkaamme eh, esivaaleilla – ja te sanoitte, että onnea matkaan, mutta ehkäpä tämä on hieman turhan kunnianhimoista. Minua kiinnostaa kovasti tämän kokeilun lopputulos, mutta eh, hän on kuitenkin, että sitähän me emme tässä lainkaan ehdota. Eli se, mitä me tässä vaadimme, on tällainen perusstandardi. Perusstandardin pitäisi olla se, että koko demokraattinen prosessi alusta loppuun on demokraattinen. Demokraattinen merkitsee sitä, että on vapaat, salaiset vaalit, yhtäläiset vaalit. Joten meillä pitäisi olla kollegoita tässä parlamentissa, jotka on valittu ensin puolueessa ja sitten kansalaisten toimesta, eikä jäseniä, jotka ovat kaupankäynnin tulosta puolueessa tai jotka ovat täällä siksi, että puolueen puheenjohtaja pitää tai inhoaa heitä. Tällaisia käytänteitä on ja siksi sitä pitää myös puhua. Mutta tämä ei auta Euroopan parlamentin oikeutusta eikä se auta demokratiaa. Joten jos me nyt laadimme tämän päätöslauselman, niin meidän pitäisi olla tässäkin selkeä sanaisia. Meidän mielestämme koko äänestys- ja vaaliprosessin pitää olla demokraattinen, joka merkitsee siis äh, salaista lippuäänestystä. Joten me haluaisimme olla hieman, liian, äh, me haluaisimme olla hieman kunnianhimoisempia. Mutta vielä kerran tämä on hyvä mietintö ja olemme tyytyväisiä kaikkiin kompromissitarkistuksiin. Tuemme kaikkia kompromissitarkistuksia, vain joiltain osin haluaisimme hieman enemmän. Very much. Uh, Kiitos, Brons Delier. Ja sitten sulemme puhelistan tähän. Yes, in the, the original... Niin, alkuperäinen sanamuoto ja monet tarkistuksista eivät olleet kovin rohkeita. Jäsenvaltiot vielä eivät voi saada ohjeistusta näistä vaalilähetyksistä, eikä myöskään voi antaa ohjeita siitä, miten eurooppalaiset puolueet voivat merkitä nimensä tai logonsa vallippuihin. Eikä voida myöskään määrätä mitään päivämäärää, mihin mennessä pitää asettaa komission jäsenehdokkaat. Ja tämä nyt ei käy selväksi tästä alkuperäisestä tekstistä tai tarkistuksesta, eli onko suunnitteilla, että eurooppalaiset poliittiset puoluelähetykset korvaisivat, siis, siis 856 on viitattu tähän että no, korvaisivat eivätkä olisi lisänä kansallisten poliittisten lähetysten lisäksi. Ja toiseksi, ja sitten nämä nimet ja logot ovat, korvaavat kansallisten puolue- puolueiden logot vai oletko kumpikin logon mukaan? Se, että on vaihtoehtoisia ehdokkaita komissioon, olen alusta pitänyt sanonut, että tämä on ihan fiksu, lähes nerokas järjestelmä, koska tässä on katsottu, mitä tapahtuu nyt parlamentaarisissa demokratioissa, kun 1800-luvulla kehittyi poliittisia puoleita, sitten oli parlamenttivaalit, ja niistä pikkuhiljaa tuli sellaisia kuin ne ovat nyt. Ja tämä on ihan järkevä järjestelmä. Mutta uskon kuitenkin, että ainakin lähitulevaisuudessa valtaosa äänestäjistä tietää hyvin vähän komissiosta tai sen toiminnasta ja vielä vähemmän eri ehdokkaista, varsinkin niistä, jotka ovat muista kuin heidän omista puolueistaan. En nyt halua olla ilkeä, mutta uskon, että tähän liittyy nyt vähän hämmennystä ja kaosta. No tietysti jos se toimii, ja vaikka A-puolueen ehdokas saa hyvin paljon ääniä ja paikkoja, niin se voi silti hävitä muille puolueille. Ja Moreira tarkistuksessa 70 on todennut, että tämä eniten paikkoja saanut puolue olisi ykkösvaihtoehto, mutta tässäkään tarkistuksessa ei sanota, että se on lopullinen valinta. Eli edelleen se puolue, joka saa eniten vääniä, ei välttämättä saa ehdokastaan komission puheenjohtajaksi. Sitten sukupuolten välinen tasapaino. No se kuulostaa todella hienolta. Ja minä kyllä olisin iloinen, jos kaikki parlamentit maailmassa käsittäisivät suurin piirtein yhtä paljon miehiä ja naisia. Mutta jos vapaaehtoisesti tai pakosta puolueet ovat valinneet yhtä paljon miehiä ja naisia tämän kriteerin pohjalta, niin silloin tämä on tehty muiden kriteerien kustannuksella. Eli nämä kaksi kriteeriä, eli ansiot, pätevyys hoitaa tehtävä, ja sitten toinen, joka liittyy poliittisiin mielipiteisiin tietyn puolen sisällä, niin ne ovat sitten vähempiarvoisia kriteereitä, ja mielestäni se oli vähän liian korkea hinta maksaa. Kiitoksia. Kommentoisin vain, että poliittiset ansiot ja poliittiset kannat koskevat sekä miehiä että naisia, että en usko, että tähän nyt liittyy mitään ongelmia. Kiitoksia ja sitten Sandrin vielä, ole hyvä. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Jos sallitte, minä teen huomioon aivan aluksi. Mielestäni on harmillista ja valitettavaa ja vaikea selittää, että parlamenttimme ja komissio nyt liittyen tähän keskusteluun liittyen toimipaikan sijaintiin on lykkäämässä keskustelua ja joka tapauksessa samaan aikaan käymme keskustelua vaaleista, joiden tarkoitus olisi korostaa parlamentin demokraattisuutta ja komission puheenjohtajan valinnan demokraattisuutta. Ja mielestäni nyt on valitettavaa, että puheenjohtajakokous on päätynyt sellaiseen päätökseen, jonka teki. Tässä haluaisin liittyä kiitoksiin, kiittää Andrew Duffia esittelijän työstä. Ja haluaisin myöskin kiittää häntä siitä, että hän vetosi siihen, ettei minun tarkistuksiani hylättäisi, vaikka ne on edetty myöhässä. Ja pyytäisin myöskin, että tämän valiokunnan jäsenet hyväksyisivät ehdotuksen. Tämä mietintö pyrkii rohkaisemaan poliittisia eurooppalaisia puolueita esittämään Euroopan komission puheenjohtaja ehdokkaansa. Tämä olisi uutuus, joka korostaisi demokratiaa, lisäisi luottamusta ja antaisi eurooppalaisille kansalaisille enemmän syytä osallistua vaaleihin Euroopan parlamentin vaalien aikaan. Tässä luonnollisesti tarkoituksena on rohkaista osallistumista vaaleihin ja korostaa erilaisia vaalikampanjoita eri jäsenmaissa. Me tuemme esittelijän ehdotuksia, tarkistuksia. Hänen mietintönsä on hyvin tasapainoinen ja kunnianhimoinen. Haluaisin kuitenkin korostaa niitä ehdotuksia, joita minä itse olen tehnyt, jotta voisimme nämä neljä päämäärää, jotka on mainittu, tavoittaa. Ensinnäkin liittyen ehdokaslistojen tasapainon kansallisella tasolla uskon, että olisi helpompaa taata ehdokaslistojen tasapainoisuus, jos voimme taata sen, että ehdokas tultua valituksi olisi koko vaalikauden Euroopan parlamentin jäsenen. Näin jokainen puolue voisi helpommin laatia ehdokaslistan, jolla olisi miehiä ja naisia, jos he voisivat olettaa, että nämä jäsenet tultua valituksi todellakin toimisivat koko viisivuotisen kautensa loppuun asti. Ja olen myöskin sitä mieltä, että olisi mielenkiintoista jatkaa vetomuksia eurooppalaisten puolueiden puolen, pyytää heitä käymään esivaaleja. Tämä olisi hyvin mielenkiintoinen kokeilu sitten liittyen eurooppalaisiin vaalilistoihin, kansallisiin listoihin vuonna 2009. Ranskassa meillähän oli ehdokaslistalla saksalainen ehdokas, Daniel Convendit, ja me tuimme ajatusta siitä, että hän olisi ehdokaslistalla, ja kaikki ehdotukset, jotka tukisivat tällaista mahdollisuutta, ovat erittäin hyviä ja korostaisivat näiden vaalien eurooppalaista ulottuvuutta. Sitten Haluaisin vielä palata tarpeeseen järjestää vaaliväittelyjä eri poliittisten puolueiden ehdokkaiden välillä ja komission puheenjohtajaehdokkaiden välillä. Nykyisin mediat ja televisio ovat tärkeitä, jos voisimme muutaman väittelyn ainakin järjestää, jotka voitaisiin lähettää kaikkialla eri jäsenmaissa. Olisi erittäin selvää, että tämä kasvattaisi ihmisten mielenkiintoja vaaleja kohtaan. Ja haluaisin myöskin huomata, että tämä ajatus on sellainen, jonka muutkin poliittiset ryhmät ovat jakaneet. Nimittäin se, että meidän tulisi todelliseen eurooppalaiseen ohjelmaan kiinnittää huomiota vuoden 2014 vaalien vaalikampanjoissa. Tässä Andrew Duffkin on tuonut näiden vaalien eurooppalaisen luonteen tärkeyttä esiin. Kiitoksia. Kiitos. Duff oli selkeä sen suhteen, että hän haluaa valikunnan suostumuksen sille, että myöhään saapuneet tarkistukset hyväksytään. Eli sopiko tämä nyt kaikille, koska me tarvitsemme tämän hyväksynnän. Jos kukaan ei vastusta, niin totta kai sitten nämä tarkistukset ilman muuta hyväksytään. Mutta tämä nyt on menettely, jota pitää noudattaa. Eli Andrew, ole hyvä. Kiitoksia kaikille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron ja jotka olisivat voineet käyttää puheenvuoron, mutta eivät niin tehneen. Siitäkin on aina apua. Ymmärrän nämä pelot EPPC- ja PS-ryhmissä liittyen tarkistukseen 69. Ja laadin suullisen tarkistuksen, joka sitten selventää tilannetta ja se näyttää hyvältä myöskin puheenjohtajakokouksessa, mutta perussopimusvaliokunnassa meidän pitää vähän patistaa puheenjohtajakokousta, että se alkaisi vähän tehdä jotain ja pääsisi sopimukseen, niin kuin perussopimuksen nojalla pitää tehdä parlamentin ja neuvoston välillä näistä yksityiskohdista – koskien kuulemismenettelyä, joka sitten käynnistyy vaalien jälkeen. Ja en nyt luottaisi siihen, jos parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja tekevät suullisen sopimuksen siitä, mitä saattaa tapahtua, vaan meidän on vaadittava kirjallista sopimusta yksimielisesti, kuten sopimuksessa on todettu. Mutta palaan tähän sitten suullisessa tarkistuksessani. Ja sitten kompromissi seitsemän. Siinä täytyy selventää, mistä puhutaan. Ja Traskovskille ja muille, jotka ovat pohtineet sitä, että puhutaan odotuksista. Eli että jos ehdokas valitaan, niin hänen on ottava paikka vastaan. Ja muistuttaisin, että marraskuussa hyväksyttiin päätöslauselma, jossa vaadittiin, että ainakin 50 prosenttia kollegiosta valittaisiin niistä henkilöistä, jotka on valittu Euroopan parlamenttiin. No, se on tietysti aika korkea kynnys. Olisi hämmästyttävää, jos siihen päästäisiin, mutta jos keväällä valitaan parlamenttiin ja sitten syksyllä – siirtyisikin komissioon, niin se vaikuttaa aika hyvältä. Michel Barnier on tästä esimerkki. Lewandowski mielestäni myöskin. Ja se myöskin parantaa komission jäsenen oikeutusta, jos heidät on aikaisemmin valittu Euroopan parlamentin jäseniksi. Eli meidän täytyy pitää kiinni siitä, mitä haluamme. Ja meidän täytyy löytää sellainen sanamuoto, joka toimii. Ja olen täysin samaa mieltä sitten Geraldin kanssa siitä, että tärkeintä on varmistaa, että komission puheenjohtajaehdokkaat saavat demokraattisen oikeutuksen. Emme tästä ole eri mieltä ainoastaan siitä tavasta, kuinka kuvelevia me voimme sitten tässä päätösasemassa olla. Sitten Bromsille sanoisin, että nämä puoluepoliittiset lähetykset ja että ne korvaisivat Siis ne eivät korvaa, vaan ne ovat täydennyksiä kansallisille lähetyksille. Ja sama koskee näitä nimiä ja logoja. Ne kummatkin pitäisi nähdä mahdollisimman lähellä toisiaan. Julisteissa ja mikäli mahdollista, myöskin äänestyslipukkeissa. Ja sitten Broms kysyi siitä, miten sitten päätyy komission puheenjohtajaksi. Niin totta kai siihen tarvitaan se, että neuvosto nimeää, nimittää puheenjohtajaksi. Ja Moreira on ehdottanut, että aluksi neuvosto katsoo, millä poliittisella puolella on eniten paikkoja Euroopan parlamentissa. Mutta perussopimus on ihan selkeä sen suhteen, että tämä henkilö nimetään puheenjohtajaksi ainoastaan, mikäli puolessa ehdottoman enemmistön parlamenttiin. Ja mikäli näin ei käy, niin silloin neuvoston pitää katsoa toista ehdokasta, joka ei välttämättä ole suurimmasta puolueesta, vaan koalitiosta, puoluerajat ylittävästä ryhmittymästä, joka sitten viime kädessä saattaisi olla sitten parempi ehdokas komission puheenjohtajaksi. Tämä on nyt tällainen kokeilu. Meidän täytyy olla selkeitä, kuinka kokeellinen ja hauska tästä vaalikampanjasta tulee, ja olen Sandronin kanssa samaa mieltä siitä, että pitää järjestää keskusteluita ehdokkaiden välille. Ja tämä ajatus on otettu mukaan tarkistukseen, jota toivon teidän tukevan. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä on tosiaan tärkeää, koska edellisissä Eurooppa-vaaleissa 42 prosenttia ei äänestänyt ja on tärkeää, että meillä on hyviä ehdokkaita ja että käydään hyvää keskustelua. Ja tällä tavalla voimme lähentää Eurooppaa kansalaisiin. Mehän tiedämme, että nyt meillä on suurta vajetta tässä mielessä. Nyt on sosiaalista, demokraattista ja rahoituskriisiä Euroopassa. Kiitoksia nyt tästä. No tehän tiedätte, että huomenna äänestämme. Ja uskon, että kaikki olette paikalla. Tällä tavalla voimme varmistaa, että saamme selvän enemmistön. Sitten seuraavaksi vuoden 2014 budjetti. Ja totta kai meidän pitää puhua myöskin kolmikantaneuvotteluiden neuvotteluvaltuuksista. Varapuheenjohtaja Messerschmidt on valmistellut tämän lausunnon. Ja sihteeristö on määräajassa saanut 22 tarkistusta Laatioita ovat Brzos, Bakan, Traskowski, Van der Stubb, Duff, Sondergaard, Hefner, Jäätelmäki ja sitten valmistelija Messerschmidt. Meillä on nyt 15 minuuttia aikaa ennen kuulemista, joten pyytäisin, että valmistelija vähän kertoo kannastaan ja mahdollisesti sitten teillä on ehkä kompromissiehdotuksia ja todellakin toivon, että kollegat kommentoivat tätä asiaa ja Nostakaa kädet kunnolla pystyyn, koska haluan varmistaa, että muutkin käyttävät puheenvuoron. Eli valmistele, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, olen ihan lyhykäinen. Kuten kaikki tiedätte, minun ehdotukseni on jo, te olette saaneet jo sen ja me olemme puhuneet sitä jo kerran ja kaikki ovat esittäneet sitten tarkistuksia. Minusta mutta on hyvin vaikea saavuttaa kompromissia näistä tarkistuksista, jotka keskittyvät eivät ainoastaan koko lausunnon sisältöön, vaan kaikkeen. Ja sen vuoksi ehdotankin, että me huomenna äänestämme niistä kaikista. Eihän niitä ole kuin 22. Ja se, se on ihan hallittavissa. Ja olen toimittanut äh, sihteeristölle jo minun ehdotukseni siitä, millä tavalla näistä äänestetään. Joten ellei joku nyt halua jotain muuta sanoa, niin minulla ei ole tähän sen enempää sanottavaa, koska minä olen jo toimittanut teille ehdotukseni. Ja olen ehdottanut myös tapaamista äh, varjoesittelijöiden kesken ja tällaista halua ei ollut, joten nähtävästi tästä ei ole mitään Eh, ongelmia. Eh, Toivottavasti näin on. Eli Hefner, olkaa hyvä. Yes, thank you. Uh, I only... Kiitoksia. Minä halusin vain tuoda yhden asian esiin, mutta teen sen nyt saksaksi, jos voin. Generell, glaube ich... Yleisesti ottaen me voimme olla kiitollisia Motten Messerschmittille sen vuoksi, että me olemme suurelta osin hyvin tyytyväisiä ja olemme samaa mieltä, mutta viimeisestä kohdasta tässä on poliittisia eroavaisuuksia ja tähän onkin ehdotettu paljon tarkistuksia ja me äänestämme tästä huomenna. Joten en lähde sitä enempää puhumaan. Tässä on kysymys poliittisesta painotuksesta. Meidän poliittinen arviomme on hieman erilainen kuin esittelijän ja sitten ehkäpä se on samanlainen koko valiokunnassa. Yksi asia kuitenkin. Meillä on se ongelma, ECA on käynnistetty ilman, että sillä on olemassa varsinaisia teknisiä puitteita. Komission nettisivustoa ei ollut testattu. Ensimmäiset viisi kuukautta se ei toiminut ja tämä johti hyvin paljon äh, turhautumiseen ja raivostumiseen. Eikä tilanne toimi nyt vieläkään kunnolla. Se toimii jonkinnäköisen ad hoc ratkaisun kautta niin, että tästä isännöidään Luxemburgista käsin. Ja tällä, tällaista menettelytapaa ei voida hyväksyä sen vuoksi, että tässä nyt on kysymys kuitenkin eh, kansalaisaloitteista ja ehdotuksista eh, siitä, miten eurooppalaista politiikkaa hoidetaan. Ei sitä voida järjestää ad hoc ratkaisujen kautta. Ei se ole, minusta se ei ole hyvä, se ei ole oikein. Ja me tarvitsemme kunnollisen budjetin, me tarvitsemme kunnollisen henkilökunnan. Kaikki tätä, tämä tarvitaan komission puolelta niin, että komissio kykenee organisoimaan asian. Ja sen vuoksi meistä on välttämätöntä, ei ainoastaan niin kuin esittelijä kiittävällä tavalla äh, on esittänyt, eli että budjettia äh, parannettaisiin, korotettaisiin niin, että tämä projekti voisi itse paremmin organisoida työtänsä, mutta että myös komissiolla olisi tarpeeksi varaa niin, että rahaa niin, että olisi tarpeeksi henkilökuntaa niin, että voitaisiin hoitaa tätä projektia ja että niin, että nopeasti voitaisiin antaa informaatiota kansalaisille, kun he haluavat tätä informaatiota, ja että kaikki eseit voisivat toimia myös hallinnollisella tavalla. Ja että Europe Direct tai muut vastaavat elimet voisivat kouluttaa ihmisiä ja niin, että näitä aloitteita voitaisiin tukea. Tämä on johtanut moniin pettymyksiin ja minusta on todella tärkeää, että me teemme jotain. Ja sen vuoksi olemme esittäneet tarkistuksen, joka on otettu mukaan vain osittain ja sen vuoksi pyytäisinkin teiltä tukea meidän tarkistuksellemme. Muilta osin me kannatamme kaikkea, mitä on ehdotettu. Kiitos. Thank you very much, as, uh, Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi varapuheenjohtaja Fox, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Messerschmittiä tästä lausunnosta. Pidän siitä, että hän haluaa, että hallinnollisia kuluja EU:ssa lasketaan. Hyvin usein täällä ei tällaista todeta. Ja varmasti tähän tulee tarkistuksia, koska uskotaan, että kaikkiin ongelmiin tarvitaan lisää rahoitusta, mutta hyvä, että tämä on ainakin tässä ensimmäisessä versiossa. Pidän myöskin siitä, että Messerschmitt on kommentoinut ongelmia, jotka liittyvät eurooppalaisiin poliittisiin puolueisiin. Ja jos minä saisin valita, niin me emme rahoittaisi niistä yhtäkään. Mielestäni se on veromaksajien varojen haaskausta, mutta se, että jotain varoja käytetään tähän, niin mielestäni on väärin, että tässä aletaan nyt pelata peliä, jossa parlamentti päättää, mitkä puolueet hyväksytään ja mitkä ei. Se on hyvin vaarallista mielestäni ja se saattaa tuoda parlamentin huonoon valoon. Eli kiittäisin Messerschmittiä tästä tehdystä työstä. Comments, Mr. Kiitoksia. Sitten Broms ja sitten meidän täytyy päättää, koska valmistelija vielä puheenvuoron. Point five of the... Kyllä puhun hyvin lyhyesti. Kohta viisi mietinnössä. Tässä Mainitaan tunnustaa eurooppalaista demokratiaa edistävän Euroopan tason poliittisten puolueiden rooliin niin edespäin. Tämä on jo mainittu ähm, edustaja Duffin tekstissä, mutta minä pohdin tässä sitä, olisivatko tällaiset eurooppalaisten puolueiden ähm, ohjelmat lisä vai korvaisivatko ne kansalliset? Ja vastaus oli se, että ne olisivat lisää. Eli tässä tarkoituksena tuloksena olisi se, että kansalliset puolueet saisivat suhteellisesti vähemmän aikaa, joten tämä voisi niitä polkea, jos oikein ymmärsin. Kiitos, onko valmistelijalle vielä kommentteja? Well, thank you for the comments. Kiitoksia kommenteista. Varmaan voidaan sanoa, että olemme samaa mieltä peruskysymyksistä EKR, EFD yhdellä puolella ja sitten muut valiokunnassa toisella puolella – Eli yritän toimia tässä nyt käytännönläheisesti ja tästä syystä olen korjannut omaa ehdotustani. Mutta yhteistyön hengessä olen toiminut ja toivottavasti kaikki kollegat osaavat sitä arvostaa. Tämä liittyy esimerkiksi kohtaan viisi. Ja sitten kohdassa neljä olen ehdottanut, että Hefnerin tarkistusta tuettaisiin, joten en näe mitään ongelmaa siinä mielessä, ja ymmärrän kyllä, että tässä kysymyksessä on teknisiä ongelmia, jotka otetaan esiin kohdassa neljä, ja siksi voisi olla yleisempi lähestymistapa sitten kohdassa seitsemän. Ja uskon, että tästä olemme eri mieltä, mutta se on ihan hyvä. Ja siksi en enää yritä saada aikaan kompromissia. Eli on paljon helpompaa ja demokraattisempaa vain äänestää tästä. Eli mitkä tarkistukset sitten ovat hyviä ja mitkä eivät. Eli kiitoksia näistä eri ajatuksista. Arvostan tätä ja jatketaan tästä huomenna. Thank you very much. Uh, and then... Kiitoksia. Kuten jo sanoin, jotkut kollegat eivät nyt aluksi olleet paikalla, eli toteaisin vielä, että Euroopan unionin toimielinten kotipaikkakysymys on siirretty, käsittely on siirretty ja se hoidetaan huomenna kello 10.35, eli tästä nyt sovittiin tämän kokouksen aluksi. Ja kaikki muut asiat sitten käsitellään sen jälkeen. Eli kiitoksia. Ja meillä on nyt kolme minuutin tauko. Me nyt ansaitsemme sen ja sitten sen jälkeen aloitamme kuulemisen, joka on hyvin tärkeä. Eli kostaa. Vitentaker, Hoffman ja Maurer ovat täällä. Eli jatkamme kokousta kolmen minuutin kuluttua. Kiitos. Okay, so dear colleagues, the three minutes is over, so if you could... No niin, kollegat, tauko on päättynyt. Olisi hyvä, että voisin käydä paikoilleen, niin käynnistämme kuulemisen ajoissa. Okay. So, thank you very much for your patience. No niin, kiitoksia kärsivällisyydestänne. Olemme täsmällisiä nyt, kun täällä on asiantuntijoita paikalla. Ja uskon, että kyseessä on tärkeä kuuleminen. Eli Euroopan parlamentin mahdollisuudet kehittää organisatorista itsemääräämisoikeuttaan ja tietysti haluamme miettiä, miten parlamentti voi järjestää omaa työskentelyään autonomisesti. Tämä pohjautuu artiklaan 232 sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta. Ja täällä on paikalla nyt asiantuntijoita. Kerron nyt lyhyesti vieraistamme, koska on tärkeää, että tiedämme, keitä meillä nyt täällä on vieraana eli Olivier Costa, valtioopin professori Bordon yliopistosta ja tutkija Emil Darkhame yksiköstä. Ja hän on myöskin virava professori Brysselissä ja Genevessä. Ja Kosta on laatinut useita teoksia Euroopasta, erityisesti Euroopan parlamentista. Ja hän vastaa ranskalaisen valtioopin laitoksella ja hän on myöskin Euroopan integraation johtokunnassa. Ja hän on laatinut monia julkaisuja, en nyt käy niitä läpi, mutta ja tietysti hän on käsitellyt paljon yhteispäätösmenettelyä parlamenttia, kansallista lainsäädäntöä ja parlamentarismin uusiutuminen Euroopassa, joten todellakin tämä liittyy hyvin tähän kuulemiseen. Eli pyytäisin teitä pitämään puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you. So you know that 10 uh, minutes, so I... Eli 10 minuuttia Teillä puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Tiedän, että tulkit mieluummin tulkkaavat, kun henkilö puhuu äidinkieltä, että minäkin puhun nyt ranskaa. Nyt ennen kaikkea haluaisin käsitellä parlamentin organisatorista autonomiaa. Tässä tulee askel askeleelta edetään, jotta ymmärrämme asiat paremmin. Meidän täytyy tarkastella Euroopan unionia poliittisena järjestelmänä ja nyt meillä on ensimmäinen vaikeus edessämme. Euroopan unionin poliittisena järjestelmänä on, kuten kaikki tiedätte, monenlaisen rakentelun, ähm, erilaisten sattumien, kompromissien ja darwinmaisen prosessin lopputulos. Se ei perustu jollekin erityiselle poliittiselle teorialle, eikä sillä ole myöskään ennalta ollut mitään poliittista kaavaa. Tiedämme, että yksinkertaista poliittista kaavaa Euroopan unionin selittämiselle ei ole. Euroopan unionin toimivalta on kasvanut askel askeleelta. Nyt perussopimuksissa on suuria eroja. Verrattuna 50-lukuun perussopimuksissa mainitaan, että Euroopan unioni perustuu demokraattiselle järjestelmälle, mutta tämä on myöskin perussopimusten mukaan epäsuoraa edustusta edustustoa, demokraattista edustustoa neuvoston ja komission kautta. Eli meillä on hiukan erikoinen poliittinen järjestelmä, vaikea äh, laatia sen perusteella teorioita ja tästä seuraa, että Euroopan parlamentin rooli ja muoto on monimutkainen. Euroopan parlamentti ei vieläkään ole itsenäinen elin. Meillä ei ole muiden perustuslakien mukaan sellaista kohtaa perussopimuksessa, joka mukaan parlamentti edustaa kansaa ja voisi siksi päättää kaikista asioista. Parlamentti on mukana talousarvion valvonnassa ja lainsäädännössä, mutta tämän pidemmälle emme juurikaan mene. Ja myöskin muiden toimielinten roolit ovat hiukan erikoisia. Ne ovat yhdistelmiä kahdesta roolista. Euroopan parlamentin autonomiaan liittyen voisimme sanoa, että meillä on suurta autonomiaa, joka on tietynlainen onnettomuus, joka on historian sattuman tulos. Kukaan perustussopimuksen laatioista ei halunnut itse asiassa äh, ryhtyä Euroopan parlamentin autonomiaa rajoittamaan ja sen toiminnan toimintaa rajoittamaan. Ja niin tässä seuraa se, että sillä on paljon autonomiaa tällä hetkellä liittyen valiokuntiin, toimintaan, sisäisiin sääntöihin. Ja tämän vuoksi Euroopan parlamentilla on paljon vapauksia. Ja on myöskin huomattava, ei neuvosto tai komissio koskaan ole haastanut parlamenttia tämän autonomian suhteen ei ole kovinkaan haluttu puuttua siihen, että parlamentti on joskus venyttänyt toimivaltaansa ehkä perussopimusten ulkopuolellekin, vaikka voitaisiin kuvitella, että komissio olisi halunnut puuttua tällaisiin asioihin, eikä myöskään ole esiintynyt tilanteita, jossa komissio olisi poliittisesti painostanut eri poliittisia ryhmiä Euroopan parlamentin toiminnan suhteen. Ainut todellinen rajoite Euroopan parlamentin autonomialle on luonnollisesti toimipaikan sijainti ja aikataulu kysymys, joka liittyy tähän toimipaikan sijaintiin, sillä parlamentinhan täytyy järjestää ensimmäisessä toimipaikassaan Strasbourgissa 12 täysistuntokokousta. Tämä kompromissi ei ole hallitusten välistä neuvotteluiden tulos, vaan Vuonna 2011 Euroopan parlamentti antoi täysistunnossa oman kantansa liittyen tähän toimipaikkakysymykseen, joka oli jo ö, tietynlainen kompromissi ja liittyi myöskin Brysseliin rakennettuihin rakennuksiin. Meillä on kaksi erilaista näkökulmaa liittyen Euroopan parlamentin tilanteeseen. Ensimmäinen on sitä mieltä, että Euroopan unioni on kansainvälinen organisaatio, joka ei eroa kovinkaan paljon muista vastaavista. Ja tämän vuoksi jäsenmaat voivat määritellä, kuinka tämä organisaatio toimii ja myöskin missä sen toimielimet oikein toimivat. Tämä liittyy perussopimuksen artiklan 341, jossa toimipaikkojen sijainti mainitaan. Nyt voimme todeta, että toisaalta Euroopan unionia voidaan pitää lähestulkoon federaationa. Ja tässä meillä on kaksi mahdollista näkökulmaa, jotka aukeavat Euroopan parlamentti parlamentti tietyllä tavalla saisi jonkinlaisen akiin kautta oikeutta aluksi, sillä ei ole kovinkaan paljon rajoitteita ja voimme todeta, että perussopimuksen laatijat olisivat jättäneet jäsenille mahdollisuuden päättää missä ja koska he kokoontuvat ja kuinka monia valiokuntia on ja minkälaisia sisäisiä sääntöjä parlamentilla on, niin voisimme todeta, että tämä historiallinen sääntö, historiallinen perinne autonomiasta antaisi Euroopan parlamentille oikeuksia, jotka olisivat jonkinlaisia perustuvallaisia oikeuksia Euroopan unionissa, jotka vaatisivat, että Euroopan parlamentti olisi hyvin itsenäinen organisaationsa suhteen, talousarvionsa suhteen, hallintonsa suhteen. Ja tällä tavoin tämä toimipaikkakysymys olisi jonkinlainen poikkeus, jota olisi vaikea perustella, mutta toisaalta meillä on toinen mahdollisuus nähdä asiat tämä parlamentin alkuperäinen vapaus ei merkitse mitään. Jäsenmaat eivät 50-luvulla ajatelleet, että olisi tärkeää säädellä tiettyjä Euroopan parlamentin toimintoja ja että ne olisivat täysin vapaita silti puuttumaan Euroopan parlamentin toimintaan, erityisesti kun se koskee tätä toimipaikkakysymystä ja kompromissia joka sen suhteen on tehty. Lopultakin hyvin harvoissa poliittisissa järjestelmissä parlamentti itse voi vapaasti päättää, missä kokoontuu. Yleensä parlamentin kokoontumispaikka, toimipaikka on joko perustuslain tai jonkun muun lain tai perinteen sanelemaa, mutta ei ole sellaista parlamenttia, joka voisi vapaasti valita, missä se käy täysistuntonsa. Tästä kaikesta seuraa, ja on tärkeää ottaa kaikki tämä huomioon, tässä seuraa se, kun pohdimme Euroopan parlamentin toimipaikkaa, että meidän tulee erotella kaksi asiaa. Toimipaikka on parlamentin työn pääasiallinen paikka, mutta muitakin toimipaikkoja on Strasbourgin lisäksi, Bryssel, Luxemburg ja niin edespäin. Ja koska nämä asiat on määritelty perussopimuksessa, jotta voisimme muuttaa parlamentin toimipaikkaa, meidän tulisi muuttaa artiklan 48 mukaisesti kevennetyn menettelyn kautta perussopimusta. Ja meillä on vuosilta 1987-2012 tuomioistuimen päätös että tämä loukkaa parlamentin toiminnan vapautta, mutta luonnollisesti tämän päätös on sellainen, että perussopimuksen muutos voi sen ylittää. Minulla on vielä pari minuuttia jäljellä, joten haluaisin tässä pohtia muiden parlamenttien tilannetta. Mielestäni on tärkeää vertailla parlamenttien tilannetta ja kuten äh, kollegani on tehnyt hyvin mielenkiintoista tutkimusta tähän asiaan liittyen. Minulla on kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin Euroopan unionin sisältä pari esimerkkiä, jos tarkastelen Portugalia. Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Ranskaa tai Saksaa me näemme, että kaikissa näissä tilanteissa, tapauksissa toimipaikkakysymys ei ole jotakin, minkä parlamentin kamarit voisivat itse päättää. Se on joko perustuslainsanelma, kuten Saksassa, tai lainsanelma, eikä vain yksi kamari voi muuttaa kaksikamarisessa järjestelmässä tällaista lakia, eikä Euroopassa monessakaan paikassa ole mahdollista tämän tyyppistä lakia vain yhden kamarin kannatuksella muuttaa. Jos tarkastelemme maita, jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolisia maita, tässä ehkä meillä on äm, parempi vertailukohde, sillä Euroopan unionihan muistuttaa enemmän rakenteeltaan Yhdysvaltoja tai Brasiliaa kuin varsinaista yhtä jäsenmaata Euroopan unionin sisällä. Jos me tarkastelemme Brasiliaa parlamentilla ei ole mahdollisuutta puuttua toimipaikkaansa laissa on kuitenkin maininta, että jos tarve niin vaatii, väliaikaisesti kokouksia voidaan järjestää muualla. Yhdysvaltojen suhteen tilanne on sellainen, että perinne vaatii, että kongressi kokoontuu siellä, missä kongressin jäsenet ovat, joten jos kongressin jäsenet ovat muualla äh, kuin kongressin toimipaikassa kokouksen voidaan järjestää siellä, mutta ei ole kovinkaan paljon syytä, miksi näin tapahtuisi. Jos me vertailemme näitä rakenteita Euroopan unioniin, yleensä kokoukset tapahtuvat äh, Pääkaupungissa Sveitsissä esimerkiksi on ollut pyrkimyksiä ja myöskin pyrkimyksiä siihen, että vallan keskittämistä jaettaisiin. Jos me tarkastelemme Mercosur-maita, paljon keskustelua on järjestetty liittyen tämän organisaation toimipaikkaan ja lopultakin on päätetty parlamenttia luodessa, että se olisi Merkosuurin muiden toimielinten lailla sijaitsisi äh, Montevideossa sen sijaan, että toiminta olisi jaettu eri maihin tai eri kaupunkeihin. Jos tarkastelemme parlamenttia, jotka eivät sijaitse pääkaupungissa, meillä on esimerkiksi Chile, jossa hallitus on Santiagossa. Tästä asiasta on päätetty vuonna 1990 demokratian paluun myötä, ja perustelut eivät ole kovinkaan selvät. Nykyisin käydään keskustelua siitä, että parlamentti voitaisiin palauttaa Santiagoon. Sitten Etelä-Afrikka mainitaan usein. Siellä oli neljän provinssin välisiä jännitteitä. Kaikki halusivat toimielimiä alueelleen. Cape Town valittiin parlamentin toimipaikaksi ja kyseessä oli jonkinlainen neljän provinssin välinen kompromissi. Meillä ei ole parlamentin autonomian suhteen tieteellistä vastausta. Meillä ei ole teoriassa Euroopan unionia koskien mitään sellaista, jonka perusteella voisimme todeta, että Euroopan parlamentin pitäisi voida päättää itse oma toimipaikkansa. Eikä ole myöskään historiallista systemaattista järjestelmää, äh, jonka mukaan näin tapahtuisi. Tämä olisi ennemminkin poikkeus. Nämä syyt voisivat olla diplomaattisia tai poliittisia ei ole mitään sellaista selkeää teoriaa, jonka suhteen Euroopan parlamentin autonomian pitäisi olla tietyn vahvuinen. Kiitoksia. Kiitoksia. Joudumme ikävä kyllä rajoittamaan puheenjohtaja hiukan, mutta kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja, Richard Whittaker. Hän on Leicesterin yliopistosta luonnoitsija. Hän on käsitellyt hyvin paljon Euroopan parlamenttia ja sen sisäistä toimintaa, erityisesti valiokuntia, poliittisia puolueita ja kansallisia puolueita. Hän on käsitellyt myöskin muita toimielimiä. Hän on verrannut lainsäädäntöä ja politiikkaa yleisemmin. Hän on kirjoittanut useita kirjoja ja artikkeleita EU-sta ja vertailevasta valtiotieteestä – ja hän on käsitellyt viime aikoina Euroopan parlamentin valiokuntia kansallisten puolueiden vaikutusvalta. Ja Simon Hicksin kanssa hän on tehnyt useita tutkimuksia parlamentin jäsenten keskuudessa ja käsitellyt Euroopan parlamentin toiminnan järjestelyä. Ja hänkin on tehnyt monia julkaisuja koskien Euroopan parlamentin valiokuntia parlamentti Euroopan unioni. kansalliset puolueet Euroopan parlamentissa. Ja sitten valiokuntapohjainen lainsäädäntö ja Euroopan parlamentin valiokuntajärjestelmä vuodesta 1979, eli hän tuntee nämäkin asiat. Eli on hienoa, että olette paikalle. Ja halusin nyt kertoa näistä asioista, koska on tärkeää, että tiedämme, kuka te olette. Kiitos. Uh, no on erityisen suuri, suurella mielihyvällä puhun valiokunnassa, joka käsittelee näitä asioita, jotka ovat niin mielenkiintoisia unionille ja sen toimielimelle. Minua on puhuttu Euroopan parlamentin oikeudesta itsemääräämisoikeuteen ja tehdä päätöksiä siitä, millä tavalla se järjestäytyy. Se vaikuttaa myös siihen, miten parlamentti on vastuussa äänestäjille, samoin kuin myös siitä, miten tehokas se on lainsäädäntöprosessissa. Olen tehnyt jonkun verran akateemista tutkimusta Euroopan parlamentista ja muista lainsäädäntöyksiköistä ja ensinnäkin puhun Euroopan parlamentista ja sen valiokuntajärjestelmästä ja ja siitä, että tässä ollaan tavallaan siirtymässä yhä institutionaalisempaan parlamenttiin. Ja sitten luonnollinen äh, askel äh, työjärjestyksenkin mukaan olisi se, että parlamentti saisi itse päättää, missä se työskentelee. Minä tulen myös puhumaan Euroopan parlamentin epätavallisesta luonteesta. Sehän on kyllä periaatteessa tällainen kaksikamarinen järjestelmä, mutta nämä kaksi eri kamaria sijaitsevat eri kaupungeissa. Puhun myös niistä eduista, mitä saattaisi syntyä siitä, että Euroopan parlamentti saisi päätöksen oikeuden päättää itse, missä se kokoontuu ja samoin myös äh, jäsenten näkemyksiä asiasta ja lopuksi sitten siitä, millä tavalla jäsenten pitäisi olla vastuullisia siitä, miten ja missä Euroopan parlamentti työnsä hoitaa. No, mitä me tiedämme Euroopan parlamentista, siitä kuinka paljon äh, sinne tullaan ja mennään, Euroopan parlamentti tuntuu muuttuvan ammattimaisemmaksi ja tästä käytetään tieteellisesti nimitystä institutionalisoitunut, eli sillä on lainsäädäntö voima, mahdollisuuksia työjärjestyksensä mukaisesti ja se pystyy sitä kautta toimimaan tehokkaasti. Mutta parlamentti on myös luonut tavallaan raja-aitojakin ympärilleen. Eli jäsenen täytyy vuoden 1994 jäsenten, vuoden 1994 vaalien jälkeen Jäsenten vaihtuvuus on vähentynyt, se on vieläkin kohtuullisen korkea. Se on nyt 50 prosenttia ollen 94-58. Jos katsotaan vuodesta 1979 vuoteen 2009, niin yksi kolmas osa eh, jäsenistä on istunut kaksi tai kolme toimikautta. Eli osa ainakin on tavallaan luonut uransa täällä ja osa sitten istuu vain yhden istuntokauden. Mutta useammat jäsenet istuvat useamman kauden myös valiokunnassa. Eli edellisten vaalien jälkeen yksi viidestä valiokunnan jäsenestä pysyi samassa valiokunnassa. Ja jos katsotaan istuvia jäseniä, niin ihmiset, jotka pitävät saman valiokuntapaikkansa, on kasvanut vuodesta 1994 noin puoleen valiokunnan jäsenistä vuoden 2009 vaalien jälkeen. Ja myös se, kuka toimii puheenjohtajana tai puhemiehenä parlamentissa, nämä ovat usein niitä henkilöitä, jotka ovat kokeneempia parlamentista. Heistä tulee valiokuntien puheenjohtaja, varapuhemiehiä tai puhemies. Nämä ovat sen kaltaisia muutoksia, mitä me voisimme odottaa näkevämme, mikäli parlamentti institutionalisoi toimintansa täysin ja pyrkisi kehittämään esittämään itseään lainsäätäjänä. Mutta jos mennään hieman eteenpäin, niin parlamentti hyötyisi siitä, että se saisi itse päättää, missä se toimii. Tämä antaisi enemmän joustavuutta esimerkiksi omasta aikataulusta, mitä sillä tällä hetkellä parlamentilla ei ole. Tämä antaisi parlamentille myös mahdollisuuden paremmin vastata tapahtumiin ja järjestää työtaakkaansa tehokkaammin. Nykyinen vapaus, mikä parlamentilla on, on antanut sille tiettyjä toimivaltuuksia, jotka ovat perustamissopimuksessa. Esimerkiksi se de facto valta, mikä sillä on, on esimerkiksi vaikuttaa komission jäsenten nimittämiseen kuten se esimerkiksi teki ennen Barroson ensimmäisen komission nimittämistä. Eli työjärjestyksen mukaan parlamentilla on tällaisia toimivaltuuksia, mutta samanaikaisesti luonnollinen seuraama tästä olisi, että parlamentti saisi itse päättää, missä se kokoontuu. Toinen asia on se, että parlamenttia pidetään kaksikamarisena parlamenttina, koska tämä poliittinen järjestelmä ei kuitenkaan äh, välttämättä sovi täysin mihinkään kansalliseen poliittiseen järjestelmään. Meillä on kaksi äh, tavallaan kamaria, neuvosto ja parlamentti ja näiden äh, toimivaltuudet vaihtelevat riippuen politiikan alasta. Mutta se, että tässä tämä kaksikamarinen parlamentti on jakautunut kahteen kaupunkiin, on aika epänormaalia. Monessa paikassa parlamenteilla on jopa sama rakennus tai jos ei, niin ainakin sama, ne sijaitsevat samassa kaupungissa. Nykyinen tilanne EU:ssa on, kuten professori Kostakin tuolle juuri kuvasi, sellainen, että unioni on muuttunut aika lailla siitä, mitä se alun perin oli. Euroopan unioni on tänä päivänä hyvin erilainen järjestö kuin se oli 50-luvulla, kun päätettiin istuntopaikoista turha sanoa tässä valiokunnassa, että yhteistyö neuvoston ja parlamentin välillä on erittäin tärkeää lainsäädäntöprosessille. Tapahtuu se sitten muodollisesti, trilogien kautta tai epävirallisesti. Ja mikäli parlamentin sijainti vaikuttaa tähän prosessiin ja sen tehokkuuteen, niin kyllähän silloin parlamentin täytyisi itse saada päättää, missä se työskentelee. Me tiedämme myös tutkimuksista, kun on kuultu jäseniä, että jäsenet ovat jatkuvasti yhteyksissä muiden ei parlamentin poliittisten toimijoiden kanssa, jotka sijaitsevat useimmiten Brysselissä. Yli 52 prosenttia sanoi olevansa tekemisissä eturyhmien edustajien kanssa vähintään kerran viikossa, ja yksi viidesosa sanoi, että on yhteydessä komission henkilökuntaan viikoittain ja yli 70 prosenttia on kuukausittain yhteyksissä komission ja neuvostoon. Kolmas äh, näkökantani on se, että jos Euroopan parlamentti saisi itse päättää, missä se työskentelee, niin se antaisi myös äh, enemmän joustavuutta aikatauluihin, kuten äh, esimerkiksi kansallisilla parlamenteilla on. Euroopan parlamentissa keskustellaan tietystä asioista ja äänestykset tehdään Strasbourgin viikossa, eli tämä tarkoittaa sitä, että ne eivät seuraa välttämättä ollenkaan keskustelun jälkeen välittömästi. Ja monet ihmiset, jotka tulevat ulkopuolelta, pitävät tätä hyvin omituisena tilanteena. Esimerkiksi Isossa eh, Britanniassa on hyvin yleistä, että äänestykset ovat välittömästi keskustelun jälkeen. No, tämä tietenkin eh, hieman vaikeuttaa sitä, että ei tiedetä tarkkaa ajankohtaa, koska äänestykset ovat, mutta jäsenet voivat kuunnella keskustelua ja äänestää välittömästi sen jälkeen. Joissain maissa on myös hyvin tavallista, että valiokuntien kokoukset ja kuulemiset ovat samanaikaisesti tai rinnakkain täysistuntojen kanssa. No, toki Strasbourgissakin voidaan järjestää valiokunnan kokouksia, mutta jos parlamentti saisi paremmin tästä päättää itse, niin se antaisi enemmän joustavuutta aikataulutukseen. Neljäs asia on sitten se, että kun ollaan kuultu Euroopan parlamentin jäseniä, niin suurin osa jäsenistä tukee sitä, että he saisivat itse päättää siitä, että täysistunto järjestettäisiin Brysselissä, jos he niin haluavat tutkimuksista on käynyt äh, ilmi, että 2006 ja 2010 jäsenet näin sanoivat. että Jos me yhdistämme tämän kaikki tiedot, niin noin 70 prosenttia mepeistä on sitä mieltä, että Euroopan parlamentin täytyisi voida järjestää kaikki täysistuntonsa Brysselissä. Ja sitten vielä viimeinen asia, että tällä hetkellä mepeillä äh, eivät kykene tai ovat siinä tilanteessa, että he joutuvat äh, kokemaan negatiivista lehdistökirjoittelua siitä, että täysistunto on äh, Strasbourgissa. Jos mepit saisivat itse päättää, missä he toimivat, niin silloin jäsenet olisivat äh, myös vastuullisempia siitä, missä ja kuinka he tekevät päätöksensä. Ja tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Ja minusta tämä on tärkeä syy sille, että Euroopan parlamentin täytyisi saada oikeus itse päättää, missä se työskentelee. Uh, Kiitoksia ja kiitos, että noudatitte puheaikaa. Ennen seuraavaa puhujaa haluaisin nyt tietää, monetko kollegoista haluavat puheenvuoron, niin siinä totta kai olet jo listalla esittelijänä. Konstantsi, ketä muita? Eli nostakaa käsi ylös, niin katsomme, ketkä haluavat puheenvuoron. Hienoa, että olette paikalla varapuheenjohtaja ja Range, Niin te olette ensimmäisenä listalla itse asiassa. Kiitoksia. En vielä sulje tätä puheenlistaa, koska ehkä vielä paikalle tulee lisää kollegoita, mutta haluaisin vain nyt tietää suurin piirtein, kuinka moni haluaa puheenvuoron. Eli kiitoksia. Ja seuraavaksi Hervik Hoffman. Hän on eurooppalaisen julkisoikeuden professori Luxemburgin yliopistossa. Eli hän siis on myöskin Jean Monnet, professori, ja hän on toiminut myöskin Pariisissa, Luxemburgin yliopistossa. Hän perusti Eurooppalain yksikön. Ja tällä hetkellä hän toimii myöskin EU-tuomioistuimessa. Hoffman on laatinut monia julkaisuja EUn hallintolainsäädännöstä. Hän on monen lakijulkaisun johtokunnassa ja hän on perustanut eurooppalaisen hallintolainsäädännön verkoston. Ja sitten hän on laatinut monia julkaisuja EUn hallintolainsäädäntö, normihierarkiat Euroopan yhteisöissä, tietyt Euroopan integraation liittyvät ongelmat ja sitten EUn monimuotoisuuden perustuslailliset näkökulmat. Eli tässä on hyvin monenlaisia julkaisuja ja on hienoa, että täällä on näin upeita asiantuntijoita paikalla. Eli olkaa hyvä. Ähm. Kiitoksia kutsusta. Jatkan nyt näistä kahdesta muusta puheenvuorosta. Eli ensinnäkin vähän nämä periaatteelliset kysymykset ja siitä, miten tätä voidaan kehittää eteenpäin. Eli taustaa nyt itsemääräämisoikeudelle. Eli viimeisen 60 vuoden aikana parlamentti on kehittynyt eri tavalla kuin muut toimielimet sekä suhteellisesti että absoluuttisesti parlamentti on saanut toimivaltuuksia budjettialalla, lainsäädäntöalalla ja komission vastuussa parlamentille. Mutta kuitenkin, kuten tiedämme, Euroopan parlamentti ei vapaasti voi päättää omasta työpaikastaan. Kun verrataan jäsenvaltioihin, jos katsotaan nyt kohta 28 jäsenvaltiota, niin ainakin kuudessa jäsenvaltiossa – on säädös perustuslaissa, jossa todetaan, missä parlamentin toimipaikka on. Tanska, Irlanti, Latvia, Luxemburg, Ruotsi. Mutta kun katsoo näitä säädöksiä jäsenvaltiossa, niin yleensä siellä on puhuttu siitä, missä hallitus toimii. Ja ilmeisesti myöskin, kun ajatellaan yksityiskohtaisuutta Euroopan perussopimuksessa, niin se on paljon yksityiskohtaisempaa kuin jäsenvaltioiden lainsäädäntö. Eli mikä on itsemääräämisoikeus, josta nyt puhutaan? Eli itsemääräämisoikeus liittyy vastuuteen. Tässä viitattiin jo tähän sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta artiklaan 232, jossa on todettu, että Euroopan parlamentti hyväksyy työjärjestyksen ja tätä on tulkittu EU-tuomioistuimessa moneen kertaan. Ja siellä on todettu, että Euroopan parlamentilla on oikeus hyväksyä toimet, jotta voidaan taata parlamentin tehokas toiminta. Näissä puitteissa parlamentin on pakko järjestää toimintansa noudattaakseen näitä säädöksiä. Eli parlamentin pitää järjestää toimintansa itse ja käyttää sinne annettuja valtuuksia. Kun nyt katsotaan itsemääräämisoikeuden puitteita, niin aika nopeasti, kun puhutaan tästä toivaikasta, tulemme artiklan 341 ja pöytäkirjaan 6. Ja 341 artikla toteaa, että toimielinten paikka sovitaan yksimielisesti hallitusten välisesti. Tämä on aika ainutlaatuinen säädös. Ja kuten tiedätte, tästä on tehty Edinburghin päätös ja siitä myöhemmin sitten tuli Amsterdamin sopimuksen pöytäkirja 6. Ja sillä on nyt primäärioikeuden voima. Eli nämä ovat puitteet. Joten mitä parlamentti voi tehdä, jos se katsoo, että sen pitäisi muuttaa tässä mielessä jotain? Erityisesti kun ajatellaan toimipaikkaa. No tässä on kaksi mahdollisuutta, eli muuttaa perussopimusta tai sitten katsoa, kuinka pitkälle se voi tämänhetkisten sääntöjen puitteissa järjestää omaa toimintaansa. No, perussopimuksen muuttamisesta on kolme mahdollisuutta. Ensinnäkin, että poistetaan tämä pöytäkirja 6, se on huono idea, koska artikla 341 olisi edelleen olemassa. Ja artikla 341 on johtanut Edinburghin päätökseen, joka olisi edelleen voimassa vaikka pöytäkirja 6 kumottaisiin. Toinen vaihtoehto on sitten, että poistetaan artikla 341 ja pöytäkirja 6. Ja tuloksena olisi, että itsemääräämisoikeus Euroopan parlamentin osalta mukaan lukien oikeus määritellä sen oma toimipaikka, esimerkiksi noudattamalla Euroopan parlamentin työjärjestystä, olisi edelleen voimassa, mutta silloin se oikeus liittyisi vilpittömään yhteistyöhön kyseisten jäsenvaltioiden kanssa. Eli silloin olisi aika paljon vapautta. Ja no, tietysti kolmanneksi voitaisiin ajatella vielä, että kolmen yksi artikla hiukan jos tehdä tästä joustavampi ja että sitten sen sisällöstä päätettäisiin. Ja sitten tuomioistuin Luxemburgissa ei tietenkään voi puuttua primäärioikeuden sisältöön, ainoastaan siihen, ovatko nämä menettelyt, onko menettelyitä noudatettu oikealla tavalla. Eli silloin tietysti voitaisiin muuttaa tätä kotipaikkaa tai miettiä näiden toimipaikkojen järjestelmää. Perussopimusten muuttamiseen vaaditaan ratifiointia kaikissa jäsenvaltioissa, mutta ennen ratifiointia parlamentti tekee ehdotuksen, jos haluaa se voi tehdä pakettisopimuksen liittyen muihin ehdotuksiin, esimerkiksi liittyen EUn laajentumiseen tai komission ehdotuksiin, kuten komissio on ehdottanut, mutta kaikilla toimielimillä on oikeus tehdä ehdotuksia neuvostolle ja neuvosto toimitaan ne sitten Eurooppa-neuvostoon, joka sitten päättää, pitääkö järjestää valmistelukunta vai ei. Mutta, ja sitten on hallitusten välisiä konferensseja, joissa yksimielisesti päätetään, millä tavalla perussopimuksia muutetaan, ja sitten ratifiointi on tarpeen, ja mehän tiedämme, että tietyt ISN-valtiot saattavat vastustaa sitä, että Euroopan parlamentin virallinen kotipaikka muutettaisiin. No, perussopimusten muuttamiseen liittyy tietysti riskejä. Ensinnäkin neuvotteluissa asiat saattavat vaikuttaa olla hiukan erilaisia kuin mitä parlamentissa oli kuviteltu. Ja sitten saattaa tulla monia kotipaikkakysymyksiä esille esimerkiksi niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat liittyneet vuoden 2004 jälkeen ja joissa ei ole mitään elimiä tai virastoja. Ja he, he haluaisivat ehkä niitä enemmän, mutta se jää nähtäväksi. Onko sitten vaihtoehtoja perusopimusten muuttamiselle? Ja kysymys kuuluu, millä tavalla parlamentti pystyy nykyisten sääntöjen puitteissa toimimaan. Ja vuonna 1997-2012 käsiteltiin näitä asioita. Ja yhteenvetona oikeuskäytäntöön liittyy, että kun Euroopan parlamentti järjestää toimintansa, niin sen täytyy noudattaa jäsenvaltioiden oikeuksia määritellä parlamentin kotipaikka mutta pöytäkirjaa kuusi pitäisi tulkita niin, että Strasbourg on parlamentin pääsääntöinen kotipaikka, ja näissä puitteissa Euroopan parlamentti voi sitten järjestää sisäistä toimintaansa. Eli tietysti voidaan kuvitella, että joitain muutoksia parlamentin toimintatapoihin voidaan tehdä, aikataulumuutoksia on jo nyt ehdotettu, Näitä asioita on jo käsitelty tuomioistuimessa ja meillä on käsitys siitä, miten näitä muutoksia tulisi tehdä. Siinä mielessä, että tavalliset istunnot ja osaistunnot ovat eri asioita. 12 istuntoa täytyy järjestää Strasbourgissa, mutta sitten tietysti budjettikäsittely on erikseen mainittu. Eli mitään ehdotonta määritelmää ei ole siitä, kuinka pitkiä istuntoja Strasbourgissa täytyy pitää. Ei ole ainakaan todettu, että se pitää olla viikkoon. Myöskin muita mahdollisuuksia. Täytyy sitten niitä katsoa vähän aikaa yksityiskohtaisemmin, mutta siihen ei ole aikaa. Tästä voin sitten kyllä puhua, jos se on tarpeen. Mutta tietysti on mahdollisuuksia työskennellä tämänhetkisen oikeuden puitteissa ja vähentää sitten tätä matkarumbaa monia teknisiä ratkaisuja. Voidaan pohtia. No te tietenkin tunnette nämä tekniset kysymykset paremmin kuin minä, eli näistäkin pitäisi sitten keskustella. Mutta lopuksi vielä yksi asia. Kun ajatellaan itsemääräämisoikeutta, parlamentilla on oikeus myöskin tehdä sopimuksia jäsenvaltioiden kanssa. Näin on tehty Luxemburgin kanssa, ja Luxemburg on suostunut että 50 prosenttia henkilöstöstä on Luxemburgissa eikä kaikki henkilöstö. Ja voidaan kuvitella, että jos näitä asioita tarkastellaan, niin ehkä myöskin Ranskan kanssa Strasbourgin suhteen voidaan tehdä samanlaisia sopimuksia. Näin työskentely helpottaisi ainakin siihen mennessä, kun perussopimuksen muutokset ovat toteutuneet. Eli lopuksi lyhyesti täysimittainen perussopimusten muuttaminen joka liittyy kotipaikkakysymykseen, on tietysti mahdollinen ja ehkä tarpeen, jotta olisi selkeä ratkaisu, mutta on mahdollisuuksia myöskin ainakin parantaa tilannetta tämänhetkisen oikeuden puitteissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi Andreas Maurer Saksasta. Hän on Saksan kansainvälisten ja turvallisuuskysymysten instituutin johtaja Brysselissä ja hän opettaa valtiooppia ja Euroopan integraatiota Innsbruckin yliopistossa. Hän on myöskin parlamenttien seurantakeskuksen jäsen ja hän on myöskin ollut parlamentin sisämarkkinavaliokunnassa ja hän oli myöskin valmistelukunnan jäsen. Hän on julkistanut monia artikkeleita liittyen EUn hallintoon ja Euroopan parlamentin rooliin ja toimintaan. Valtaosa näistä on saksankielisiä. Voin vain lukea Eli hän on esimerkiksi käsitellyt laajentumisen liittyviä kysymyksiä. Eli teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair, the rapporteurs, the members. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvä esittelijä. Kun minut pyydettiin keskustelemaan tästä asiasta, minä yritin tehdä eron the, the translation when you hear all itsemääräämisoikeuden ja itse organisaation välillä. Tässähän on olemassa ero. Toinen liittyy Euroopan parlamentin itseorganisoimiseen, työjärjestykseen, ähm, puheenjohtajakokoukseen, erilaisiin kysymyksiin, ähm, rutiinikokouksiin, erilaisiin neuvotteluihin ja toissijaiseen ja muuhun lainsäädäntöön. Ja tämän itse organisaation taustalla on Euroopan unionin keskittyminen toimielinten väliseen yhteistyöhön Brysselissä ja toimielinten tehokkuuteen, menettelyiden tehokkuuteen, politiikan syklien tehokkuuteen. Muita argumentteja on esitetty sen puolesta, että tätä prosessia voitaisiin keskittää Brysseliin, Brysselin kaupunkiin. Tällä olisi ympäristövaikutus, tämä liittyisi matkustamisen vähentämiseen, julkiseen kuvaan, henkilökunnan tilanteeseen, ähm, Strasbourgin matkustamispakkoon, hotelleihin ja niin edespäin. Toinen ulottuvuus liittyy Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksiin ja eräiden jäsenmaiden, eräiden tärkeiden jäsenmaiden argumentteihin. Kyseessä on toimielimen itsemäärittelyoikeus. Se, kenellä on oikeus ja mahdollisuus artiklan 24.341 mukaisesti perussopimuksissa määritellä – toimielin. Euroopan neuvosto on ollut tässä hyvin tarkka. Tämä liittyy myöskin pöytäkirja kuuteen. Maastrin sopimuksen mukaan toimielimillä ei ole tässä asiassa kompetenssia. Jäsenmaat ovat yhä ainut päättäjä ja varsinaista federaatiota ei ole olemassa. Kaiken eh, toiminnan täytyy tapahtua perussopimuksen mukaisesti ehm, pääasiallisesti Strasbourgissa. Tämä on tuomioistuin vahvistanut. Toisaalta eh, parlamentin työn keskittyminen Brysseliin eh, tulee yhä jäsenten mm, kysymyksissä esiin vuonna 2000. 2010, vuonna 2010 tämä ei muuttunut kovinkaan paljon. Hyvin monet jäsenet vastasivat kyselyyn ja sanoivat, että olivat vahvasti tai jonkin verran sen puolesta, että täysistuntoviikot voitaisiin järjestää Brysselissä. Jos sanotaan, että ne voitaisiin järjestää Brysselissä, tämä ei vielä tarkoita sitä, että näin välttämättä tapahtuisi, mutta tämä mahdollisuus olisi olemassa. Jos vertaamme tilannetta eri jäsenmaiden välillä ja kolmansiin maihin, minä olen tässä luonut kolme erilaista mahdollisuutta. Ensin ähm, kansainväliset organisaatiot, rahoitusalan instituutiot ja sitten erittäin tärkeät muut kansainväliset organisaatiot, sitten yhdistynyt, yhdistyneet kansakunnat, NATO ja niin edespäin, nämä eivät ole ottaneet millään lailla tähän toimipaikakysymykseen kantaa. Sitten eräät jäsenmaat, tämä on vähemmistö, ovat pyrkineet sanomaan jotakin Itävalta, Ruotsi, Irlanti, Belgia pöytäkirjaan kuusi liittyen ja sitten hyvin eh, kiinnostavasti Yhdysvallat ja kansainväliset organisaatiot Osan pöytäkirja 12, jossa mainitaan, että kaikilla jäsenmailla täytyy olla Jakartassa ö, toimivassa edustustossa edustaja, mutta siinä ei sanota, että ö, organisaation päämaja jotenkin olisi Jakarta, vaan, vaan että siellä tulee olla edustusto jos me tarkastelemme nyt Euroopan parlamentin ponnistuksia muuttaa nykyistä tilannetta, meillä on kaksi hyvin mielenkiintoista esimerkkiä Euroopassa. Ensimmäinen on Irlanti, jonka perustuslaissa mainitaan, että ää, ähm, parlamentin tulee olla Dublinin lähestöllä, mutta ei, siinä ei mainita, tuleeko sen olla nimenomaan Dublinista vai niin lähellä Dublinia, että se voi siirtyä sinne. Ja äh, Ruotsissa on historiallisesti äm, hiukan samantyyppinen tilanne tämän mahdollisuuden kohdalla. Ää, äh, Argentiinassa historiallisesti äm, kongressin päätöksellä ää, äh, pää, toimintapaikka on pää kaupunki, mutta tämä on sekundaarista lainsäädäntöä, se ei ole perustuslaissa sitten. Etelä-Afrikan kohdalla on jätetty parlamentille mahdollisuus päättää siitä, missä sen toimipaikka olisi. Mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa? Jos otetaan itsestään selvänä äm, itsemäärittelyoikeuden rajoitukset sellaisena, kun ne on äh, artiklassa 341 määritelty – pitäisikö meillä olla sitten jonkinlainen tarkistus äh, liittyen tähän äh, artiklan 341 tai pöytäkirjan 6. Meillä voisi olla ähm, muutoksia. Tämä voisi olla erittäin tärkeä kysymys liittyen siihen, missä toimipaikat todellakin sijaitsevat. Tätä sanamuotoa voitaisiin muuttaa hallitusten välisellä päätöksellä. Ähm, artiklan 6 kohdalla. Eli tätä päätöstä voitaisiin lykätä, mutta helpottaa Uudistus tai sitten jos halutaan luoda enemmän itsemääräämisoikeutta äh, Argentiinan tai Etelä-Afrikan mallin mukaan, voitaisiin todeta, että toimielimet voivat sekundaarisen lainsäädännön kautta päättää, missä ne toimipaikka on, ja sitä ei tarvitse mainita perussopimuksissa. Äh, tässä on siis kolme mahdollisuutta. Käytännössä mielestäni niitä on olemassa kuitenkin vain yksi. Ensinnäkin tämä Ähm, artikkel 48.6 yksinkertaisesti menestetty menettely. Mielestäni tämä ei toimi, sillä tämä äh, rajoittuu artiklaan 3. Ja tämä rajoittuu vain neuvostoon. Tämä ei siis ole jotakin, ähm, mitä neuvosto voisi yksin päättää. Sitten artikla 3, yksinkertaisesti tavanomainen menettely. Olisiko tämä perusteltua mielestäni? Tämä on hyvin epätodennäköistä, sillä tämän tyyppinen muutos vaatisi sen, että Ranska ja Luxemburg hyväksyisivät tämän muutoksen ja he eivät sitä halua, joten, joten vain tämä artikla 48 olisi mahdollinen tapa luoda muutos. Tämäkin vaatisi valtavaa muutospakettia. Ei olisi riittävää keskittyä vain tähän toimipaikkakysymyksiin. Ja osa kysymyksestä on myöskin se, mitä tapahtuisi, jos Brysselissä tulisi ainut Euroopan paikka, mitä Strasbourgille ja Luxemburgille voitaisiin tarjota. Erilaisia mahdollisuuksia olisi esimerkiksi, että Luxemburg olisi EMUn pääpaikka ja Strasbourg olisi tuomioistuimen pääpaikka. Ähm, kuten totesin tässä kysymyksessä, me haluaisimme luoda enemmän itsemääräämisoikeutta siitä, missä ähm, työtä tehdään, missä päätöksiä tehdään. Tämähän liittyy tehokkuuteen. Minä aina olen tehdessäni työtä Euroopan parlamentin kanssa joutunut matkustamaan Brysselin ja Strasbourgin välillä. Minulla ei ollut sellaista tunnetta, että suurta eroa olisi ollut, kun parlamentti siirtyi Strasbourgin kyseessä jonkinlainen jatkuva konklaavi. Siellä ei ole niinkään paljon ulkopuolista painostusta, lopareita. Jos on mahdollisuus, jos on halua järjestää kokouksia keskustella kaikenlaisista kompromisseista, tarkistuksista ja niin enempää. Minulla oli sellainen tunne, tämä nyt on, ei ole mikään poliittinen kannanotto, vain minun henkilökohtainen tunteni, että oli paljon helpompaa tehdä tällaista työtä Strasbourgissa, jossa ei ollut jatkuvaa kansalaisjärjestöjen lobbareiden äh, kanssa käytävää äh, keskustelua. Parlamentti on siellä rauhassa kaikenlaiselta häiriöltä. Eli meidän ei tulisi tarkastella vain määrittelykysymyksiä, mutta myöskin sitä, oliko muita mahdollisia syitä sille, että Strasbourg olisi kolmen tai neljän päivän ajan toimipaikka ja että parlamentti voisi vapaasti siellä toimia. Kiitoksia. So we wanted to point out. Uh, Kiitoksia. Me halusimme tietenkin ottaa esiin nämä oikeudelliset puitteet jotka ovat tällä hetkellä voimassa koskien Euroopan parlamenttia ja kansallisia parlamentteja, erityisesti sitä, millä tavalla niillä on oikeus järjestää omaa toimintaansa ja katsoa, miten tämä Euroopan parlamentin tapaus voi kehittyä sitten tulevaisuudessa. Täällä on nyt kaksi esittelijää paikalla, niin mehän sovimme, että Fox, varapuheenjohtaja, saa ensimmäisenä puheenvuoron. Uh, thank you, Madam President. Kiitos uh, puheenjohtaja. Kiitos hyvät naiset ja herrat ja kiitokset asiantuntijoille osallistumisesta tähän kuulemiseen tänään. Te tietänette, että tämä minun ja Karlin mietintö liittyy siis Euroopan parlamentin toimielinten kotipaikkojen sijaintiin. Meillä on tästä työasiakirja ja ne, jotka sen haluavat, löytävät sen tuolta valiokunnan papereista. Me käymme tästä keskustelun huomenna. Haluaisin kuitenkin kehottaa jäseniä tänään käyttämään hyväksi asiantuntijoiden läsnäoloa. Jos teillä on kritiikkiä tai kommentteja tästä asiakirjasta, kertokaa se sitten huomenna. Tänään me järjestämme kuulemisen Euroopan parlamentin oikeudesta organisatoriseen itsemääräämiseen. Ja minä brittikonservatiivina en ole mitenkään innostunut antamaan yhtään enemmän oikeuksia Euroopan parlamentille. Minun huolenaiheeni ovat enemmänkin käytännönläheisiä. Käytännönläheisiä siltä osin, että pöytäkirja 6 sanoo, että meillä pitää olla 16 täysistuntoa Strasbourgissa ja meillä pitää järjestää valiokuntakokoukset Brysselissä. Ja tämä johtaa 200 miljoonan veronmaksajan rahojen tuhlaamiseen vuosittain. Me käytämme tai tuhlaamme erittäin paljon äh, myös äh, hiilidioksidia, kun me matkustelemme näiden kahden paikan välillä. Ja samanaikaisesti parlamentti julistaa, miten tärkeää on vähentää päästöjä muulle maailmalle. Ja me käytämme myös, heitämme hukkaan hyvin paljon henkilökunnan työaikaa, kun me kuljemme näiden kahden rakennuksen väliä. No, Karle ja minä olemme olleet hyvin varovaisia, kun me sanomme, että me emme tässä sano, onko se sitten Brysseli, vaiko Strasbourg tai jokin muu eurooppalainen kaupunki, jonka pitäisi olla Euroopan parlamentin toimipaikka. Koska me ymmärrämme täysin, että jokainen jäsenvaltio voi esittää vetonsa. Ja siksi me emme halua tehdä tästä mitään Strasbourgin, Brysselin ja Luxemburgin välistä kiistaa, vaikkakin on aika äh, selvää, että kun puhutaan käytännön muutoksista. Joten se suunta, minkä, minkä minä halusin viedä tätä mietintöä, oli se, että me tarvitsemme muutoksen perustamissopimuksiin, joka johtaa siihen, että Euroopan parlamentti saa päättää, missä sen kotipaikka olisi. Ja tämä saattaisi olla Strasbourgissa. Ja minun täytyy sanoa, että minusta Strasbourg on huomattavasti kauniimpi kaupunki kuin Brysseli. Se on huomattavasti miellyttävämpi eikä siellä ole koiran sontaa pitkin jalkakäytäviä. Joten Strasbourg on huomattavasti mukavampi kaupunki työskennellä. Kysymys kuuluu kuitenkin, että periaatteellisista syistä pitääkö neuvoston päättää, missä parlamentti kokoontuu? Ja pitääkö meidän jakaa toimintamme kahden kaupungin kesken? Koska minusta tämä järjestelmä sääntely vaikuttaa myös meidän maineillemme erittäin paljon haittaa ja koko EUlle kokonaisuudessaan. Haluaisin neljälle asiantuntijalle, että lähes jokaisessa kokouksessa, missä minun vaalipiirissäni minä puhun, tämä asia, tämä älyttömyys tuodaan esiin ja sitä pidetään syynä kritisoida ja tehdä EUta naurettavaksi, koska me sanomme yhtä ja teemme sitten itse toista. Joten se kysymys, jonka minä kysyisin, niin asiantuntijoilta. Itse asiassa herra Hoffman ja herra Mauro jo jossain määrin tätä käsittelivätkin. Mikä olisi käytännöllisin keino perustamissopimusmuutoksen kannalta saavuttaa se, mitä minä haluan? Onko se, se että muutetaan artiklaa 341 vai muutetaan pöytäkirjaa numero 6? kun olette kuulleet muiden jäsenten kommentit, voitte palata luokseni ja sanoa, että teidän pitää ö, muuttaa pöytäkirjaa 6 tai muuttaa artiklaa 341, koska mietintömme lopuksi, kun me äänestämme tästä täysiistunnossa, se minkä minä haluaisin lopuksi olisi se, että me saisimme aikaan tarkistuksen, jolla parlamentti päättää, missä me kokoonnumme, mutta että me emme määrittele, onko se Bryssel vaiko Strasbourgiin. Joten minä lopetan puheenvuoroni tähän ja odotan mielenkiinnolla muiden jäsenten puheenvuoroja. Thank you very much. Uh, as I told you... Kiitoksia. Monet kollegat haluavat puheenvuoron. Täällä on uusia kollegoita paikalla, eli haluaako joku näistä uusista vielä puheenvuoron? Eli ensimmäiseksi sieltä olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää eri asiantuntijoita, joita olemme kuulleet, ja myöskin esittelijää. Ja onnittelen heitä siitä, että ovat järjestäneet tämän kuulemisen. Kiinnittäisin huomionne asiantuntijoiden ja kollegoiden huomion asiaan, joka on aika merkillistä näissä puheenvuoroissa – Eli te vertaatte erilaisia järjestelmiä, te analysoitte perussopimuksia, mutta olette unohtaneet historian. Mikä on parlamentin historia? Onko tämä lain historiaa vai parlamentin historiaa julkisvaltaa vastaan? Jos katsotaan vaikka Englannin vallankumousta 60 vuotta 1600-luvulla, jos katsotaan Yhdysvaltojen vallankumousta voidaan nähdä, että parlamentti ei hyväksy järjestelmää ja määrittelee omat sääntönsä. Ja järjestää oman toimintansa. Eli täytyy katsoa vallan tasapainoa Euroopan toimielinten välillä Euroopan unionissa. Täytyy muistaa nämä muutokset. Ja oikeudellisesti katsottuna todellakin täytyy nähdä tämä asia poliittiselta kannalta, perustuslain kannalta. Mielestäni se on oikeus. Jos hallinnolle ja byrokratialle annetaan oikeus järjestää toimintansa, niin valittu, valitulla parlamentilla pitäisi se ainakin olla. käytän nyt tätä erioikeustermiä, eli erioikeus järjestää toimintansa. Eli tätä sanaa käyttäisin. Eli kyse ei ole vain tehokkuudesta, että komissio ja parlamentti toimisivat samassa kaupungissa – Kyse on myöskin demokratiasta. Jos parlamentti haluaa valvoa komissiota, niin sillä on oltava siihen mahdollisuus. Tämä etäisyys on, no ei nyt ole, on tapa varmistaa se, että ei ole salaliittoja, mutta viime vuosina Lissabonin sopimuksen voimanastumisen jälkeen Euroopan parlamentti on hyvin demokraattinen elin. Ja meillä on vahva demokraattinen rooli, joten meillä pitää myöskin olla tällaista valvontakapasiteettia, joka liittyy demokraattiseen toimintaan Euroopan unionissa. Varmaan voidaan sanoa, ettei ole mitään kompetenssin kompetenssia Euroopan toimielimissä. Mutta voin sanoa portugalilaisena, että suverenisyysajatus ei ole niin selvä tällä hetkellä kuin aikaisemmin. Mutta en ole vain portugalilainen, vaan uskon, että esimerkiksi vahva maa, kuten Saksa tai Iso-Britannia tai Ranska – niiden toiminta on rajoittunut Euroopan puitteisiin, eli kun puhutaan tästä suverenisuudesta ja kompetenssista, niin nämä ovat sanoja, jotka eivät, ole, eivät vastaa nyt tätä vallan tasapainoa tällä hetkellä. Eli mielestäni parlamentille pitää antaa tämä ja meidän pitää vedota, niin kuin Locke totesi, Ja meidän pitää päättää oma toimipaikkamme. Se voi olla Brysseli tai Strasbourg tai joku muu. Mielestäni se pitäisi olla Bryssel. Ei siksi, että rakastan Brysseliä, vaan koska täällä on kaksi muuta toimielintä, komissio ja neuvosto. Ja vielä on merkillistä, että neuvosto, joka on ikään kuin toinen kamari, ja se on myöskin poliittinen elin, mutta se on myöskin toinen kamera. Ja hyväksykö Britannian parlamentti, että ylähuone määrittelee alahuoneen toimipaikan tai liittopäivät? Voiko liittoneuvosto Saksassa päättää, missä liittopäivät kokoontuvat? No, ei ole mitään järkeä tässä nyt perustuslain kannalta. Eli mielestäni on hyvin selvää, että meillä on eri oikeus määritellä, missä järjestämme kokouksia. Vaikka perussopimuksessa on sanottu toista, niin kyse ei ole vain perussopimuksista, vaan myöskin EUn kansalaisista – ja mehän edustamme heitä, joten meillä on oikeus määritellä oma työpaikkamme. The, the, the rest of the meeting, because I really believe that we need the... Niin varmasti täytyy varata vielä puoli tuntia lopusta. Ja täällä on vieläkin toinenkin esittelijä, joka haluaa puheenvuoron lopuksi. Eli meillä on puolisen tuntia meppien puheenvuoroja varten. Eli Geraltilla kysymys on sitten Gualtierin seuraava puhuja. Switch to Germany. Kiitos, minä puhun saksaa. Käytän meidän tulkkeamme hyväksi. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä erinomaisista puheenvuoroista. Kollegoille varmasti kävi myös hyvin selväksi, että me olemme huomioineet paljon, kun me valitsimme tänne nämä asiantuntijat ja eri lähestymistapoja, näkökantoja eri tutkimuslaitoksista, mutta että meillä on tutkijoita Ranskasta, Isosta Britanniasta, Luxemburgista ja Saksasta, niin että meillä olisi eri näkemyskohdat katettuna. Se, mikä minua askarruttaa, ja josta minä haluan esittää kysymyksen, on demokratiahan ei historiassa koskaan ole mitään, mikä tulee kuin manulle illallinen – vaan demokratian puolesta täytyy taistella ja kamppailla ja askel kerrallaan, ei koskaan ö, yhdellä kerralla niin, että se on siinä kaikille. Ei vaan historia osoittaa, että tästä taistellaan, kamppaillaan askel askeleelta. Ja Euroopan unionilla ei ole historiallista esikuvaa. Parlamentaarinen kokous ö, kokoontui jo vuonna 1952 ehtyn puitteissa. Ja silloin ajateltiin, että ne kokoavat siellä, missä Euroopan neuvosto kokoontuu. Ja sitten komissio ja muut toimielimet perustivat tilansa Brysseliin. Ja jos katsotaan nyt tätä vaihtelua Brysselin ja Strasbourgin välillä, ja artiklaa 341 ja pöytäkirjaa numero 6. Jos tätä katsoo historian valossa, niin silloin ymmärtää kaiken ja voi sen myös hyvin selittää. Jos tätä katsoo sitten taas käytännön kannalta, niin silloin tämä herättää hämmästystä, koska tämä ei ole kovin käytännöllistä. Ja sen vuoksi muutaman äh, lauseen, joka ehkäpä on hyödyksi tälle keskustelulle. Useat äh, nimenomaan puhuvat tehokkuuden puutteesta ja ovat sitä mieltä, että äh, kustannukset ja matka-aika ja kaikki tämä tai se, miten henkilökunta on koko ajan äh, matkalla. Minulla tässä on kysymys muunlaisesta tehokkuudesta, joka on vielä pahempaa. Minun parlamentaarinen äh, kokemukseni ennen näitä kolmea parlamentin kautta täällä olin Saksan liittopäivillä. Ja siellä me pyrimme siihen, että parlamentti piti hyvänä sitä, että parlamentti tapasi kaksi-kolme päivää sen jälkeen, kun oli tapahtunut jokin poliittinen asia, niin me tapasimme täysistuntoon. Taika kun käynnissä oli lainsäädäntöprosessi, niin sen jälkeen, viikon jälkeen me tapasimme ja teimme päätöksen, koska samalla viikolla meillä oli valiokunnan kokouksia, työryhmien kokouksia ja, ja muita vastaavia. Joten täällä, miten nyt toimitaan, minusta on hyvin vaikeaa se, että me toimimme sen takia näin, että joskus, toimie, joskus perustamissopimuksen on näin kirjattu, eikä parlamentti edes itse sitä tehnyt, vaan se oli jäsenvaltioiden välinen sopimus siitä, missä parlamentti kokoontuu. Eli kysymykseni kuuluukin, eikö parlamentin rooli näiden sopimusmuutosten, erityisesti Lissabonin sopimuksen jälkeen, on muuttunut ihan periaatteellisesti, asteellisesti, mutta erityisesti periaatteellisesti. Mutta jos tämä on periaatteellinen muutos, niin eikö silloin meillä pitäisi suhtautua eri tavalla myös toimipaikkaan ja kalenteriin? Meillä on paljon, paljon enemmän trilogeja. Mehän olemme myös lainsäätäjiä yhdessä neuvoston kanssa. Ja minusta on omituista, että se elin, jonka kanssa meidän pitää neuvotella, on sanonut, että teidän pitää tavata siellä, mihin me olemme päättäneet ja niinä päivinä, kun me olemme teille päättäneet. Eli jos me haluamme muutoksia, niin silloin meidän täytyy muuttaa artiklaa 341 sen vuoksi, että 341 tämän määrittelee ja se on valettu betoniin. Eli parlamenttina me olemme täysin tietoisia siitä, mikä tilanne perustamissopimusten suhteen on, mutta me kysymmekin, että eikö nyt tarvita välttämättömänä uusi askel ajatellen parlamentin nykyisiä tehtäviä, niin että parlamentti saa enemmän vapauksia päättää aikataulustaan ja myös kotipaikastaan. Ja miltä se sitten loppujen lopuksi näyttää, olkoon mikä tahansa, se ei ole primäärikysymys. Primäärikysymys on ö, perustuslaillinen. Eli parlamentin muuttunut rooli johtaa automaattisesti siihen, että parlamentin täytyy vaatia itselleen tätä oikeutta. Ja jos mitä minä nyt poliittisesti tai oikeudellisesti mietin, niin jos tulee nyt valmistelukunta, niin silloin parlamentin on otettava tämän mukaan. Mehän teimme sen jo edellisessäkin valmistelukunnassa ja hallitusten välisessä konferenssissa, ja minua hämmästyttää, että parlamentti sitä luopui. Eli se, että etsitään jonkinnäköisiä ennakkotapauksia jäsenvaltiosta on hieman hankalaa, koska me toimimme eri tavalla kuin jäsenvaltiot. Me olemme organisoituneet eri tavalla. Ja muistakaan syystä ei ole tällaisia ennakkotapauksia, koska esimerkiksi pääkaupunki on määräytynyt, määräytynyt historian ö, perusteella ja parlamentin kotipaikka ei. Ja kysynkin asiantuntijalta, kuka päättää? Te sanoitte, että esimerkiksi Saksassa molemmat kamarit päättävät yhdessä. Ja kun me, minä olin mukana, niin silloin kun me päätimme, ollaanko, kokoonnutaanko Berliinissä tai Bonnissa, niin ei kukaan olisi voinut kuvitellakaan, etteikö parlamentti saisi itse sitä päättää. Kuka muu kuin kansalaisten valitsema parlamentti päättää? Se on se kysymys. Ja meidän täytyy nyt katsoa tätä myös Euroopan tasolla, jos tämä näkökulma otetaan vakavasti. Kiitoksia. Elisten Gualtieri ja sitten sosiaalisten koordinaattori ja Lykhip varapuheenjohtaja seuraavaksi. Eli Roberto, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. No, minä toimin samoin kuin Fox, eli en nyt itse kommentoi tätä työasiakirjaa, teen sen huomenna, mutta esitän muutaman kysymyksen vieraillemme. Ja haluaisin heiltä kommentteja tiettyihin asioihin, joita on tässä työasiakirjassa. Mielestäni oli aika suuri pettymys, siis tässä viimeisessä kohdassa on teknisiä virheitä, eli hämennys tämän tavallisen ja yksinkertaisen menettelyn välillä ja hallitusten välinen menettely. Eli Maurer sanoi, että täytyy olla hyvin selkeä eri menettelyiden osalta, joten työasiakirjassa ei pitäisi olla tällaisia käytännöllisiä ja oikeudellisia virheitä. Mutta sitten poliittisista kysymyksistä. Haluaisin, että vieraamme kertovat vähän, mitä mieltä he ovat siitä, mikä on tämä periaatekysymys, joka mielestäni vähän puuttuu sekä työasiakirjasta että tietyistä puheenvuoroista. Eli alkuperäinen eu demokraattisen oikeutuksen luonne, joka liittyy tähän kaksinkertaiseen oikeutukseen. Eli sekä jäsenvaltiot että kansalaiset ovat tässä mukana. Tämä on se alkuperäinen piirre. Ja mielestäni meidän pitäisi nyt päivittää pöytäkirjaa 341 tähän tilanteeseen. Tämä on mielestäni vähän erilaista kuin se, että sanotaan vain, että parlamentilla itsellä on oikeus järjestää sisäinen työnsä. Jos otetaan huomioon tämä tärkeä perusperiaate, niin totta kai 341, pöytäkirja 6 eivät sovi yhteen artiklan 10 kanssa, koska jäsenvaltiot eivät voi päättää tästä yksin, vaan kummankin tahon pitäisi tästä päättää. Mutta jomman, se, että jompikumpi päättää omasta toiminnastaan, niin se on virhe toisesta näkökulmasta. Eli täytyy ottaa huomioon, että neuvosto ja parlamentti säätävät lakeja, ja niiden pitäisi yhdessä päättää sekundäärioikeudesta ja myöskin primäärioikeudesta. Ja sitten kysymys Hoffmanille. Te sanoitte, että seitsemässä valtiossa on tämä kirjattu perustuslakiin, mutta muissa 21 valtiossa ei ole tällaista säädöstä liittyen parlamentin sijaintipaikkaan. Eli voiko parlamentti sitten itse päättää, missä se toimii? Eli Italian parlamentti voikin päättää, että se toimii Sisiliassa ja sitten vaikka Milanossa. Ei se nyt niin ole. Jos ei ole pääkaupungin, siis parlamentti yleensä toimii pääkaupungissa. Eli en nyt ymmärrä, miksi tämä nyt liittyisi vain sisäisen toimijan määrittelyyn. Siis minä kannatan vain myöskin yhtä toimipaikkaa, mutta meidän täytyy nyt päättää strategiasta. Eli nämä elementit ovat tärkeitä, ne pitää selventää. Ja haluaisin, että vieraamme kertovat kantansa tähän. Kiitoksia. Ja sitten varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Merci, madame la, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puolestani haluaisin tehdä muutamia kommentteja, perustavanluontoisia kommentteja tai pyrkiä muotoilemaan ajatuksia tai ehdotuksia, jotka voisivat ruokkia keskustelua hyödyllisellä tavalla, mutta ennen kuin menen tähän, haluaisin nopeasti kommentoida muotoa niin sanotusti ja sanamuotoa ja luontoa tässä meidän varjoesittelijöiden tekemässä kutsussa, kun on pyydetty henkilöitä mukaan keskusteluun. Vaikuttaa siltä, että sekä visuaalisesti tämä pieni kutsu tämän päivän kuulemistilaisuuteen ei ollut kovinkaan tasapainoinen eikä puolueeton ja vaikuttaa siltä, että se otti mukaan monia argumentteja ja visuaalisia elementtejä, jotka saivat ajattelemaan ennemminkin äm, yhden toimipaikan puolustajien asiaa ja kokoontumista. Tässä hiukan sekoitettiin asioita, toimipaikakysymystä, äm, ja paikkaa, jossa työtä toteuttaa ja niin edespäin. No, jos menemme nyt näihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, mielestäni olisi tärkeää palata taaksepäin historiassa, Euroopan historiassa ja tarkastella mantereemme historiaa. Eurooppalainen projekti on melko nuori projekti, sillä ei ole vielä pitkää historiaa ja se syntyi Madia-kansojen sovitteluprosessissa, kun ne olivat monia kertoja käyneet sotaa ja päättivät niiden jälkeen aloittaa yhteisen prosessin, yhteisen liittouman, jakaa kohtalonsa, luoda äh, taloudellisen ja poliittisen unionin, joka on aivan ainutlaatuinen. Tämä on aivan sui generis tyyppinen organisaatio, aivan ainutlaatuinen lajissaan. Ja tarkoitus oli siis luoda jotakin, mitä ei ole edes olemassakaan muualla maailmassa tai erilaisissa perustuslaillisissa teorioissa. Tämä ei ole myöskään toisaalta mikään Viinin kongressi, jota pyritettiin elvyttämään. Kyseessä oli aivan erityisluontoinen historiallinen rakennelma, joka on melko nuori. Ja tämä saa meidät ajattelemaan että ähm, oikeudelliset perustuslailliset käsitteet, jotka saattavat olla vallalla muualla muissa järjestelmissä, eivät ole sellaisenaan siirrettävissä tähän järjestelmään, kun kyseessä on poliittinen järjestelmä, joka tällä hetkellä ei ole, vaikka eräät pitävät sitä valitettavana, poliittinen järjestelmä, joka ei ole valtio tai liittovaltio, Kaikki tämä liittyy päätöksenteon keskittämiseen, vallan, toimipaikan keskittämiseen. Ja tässä me näemme hyvin erilaisissa keskusteluissa Euroopan parlamentin jäsenten välillä vuosien ajan ja hiljattain myöskin äh, tässä valiokunnassa nousevan et eteenpäin sellaisen tahdon, että meillä olisi yksi toimipaikka, johon olisi keskitetty kaikki eri Euroopan unionin toimet, niin että meillä olisi jonkinlainen keskittäminen ja eurooppalainen pääkaupunki, vaikka sitä ei kutsuttaisi pääkaupungiksi, ja vallan keskittymä. Ja tämä mielestäni ei valta, vastaa eurooppalaisen ainutlaatuisen rakennelman sui generis tyyppisen äh, järjestelmän luonnetta. Meillä on tällä hetkellä hyvin selvät tekstit, hyvin selvät perussopimukset, joita perus, tuomioistuin on kommentoinut ja niissä hyvin selkeästi on tuotu esiin, mitkä ovat eri jäsenmaiden kompetenssit ja toimielinten kompetenssit. Ja tässä on tietynlainen hienovarainen tasapaino. Ja Euroopan unionin tuomioistuimen kaksi päätöstä selkeästi tuo sen esiin. Meillä on kaksinkertainen tasapaino poliittisen eurooppalaisen demokraattisen järjestelmän kansalaisia edustavan elimen jäsenmaiden välillä. Mielestäni olisi tärkeää jatkaa tällä tiellä ja löytää tapa kunnioittaa tätä hienovaraista tasapainoa. Minä en nyt tällä hetkellä halua puhua pitempään, mutta meidän tulee asettaa tämä poliittinen järjestelmä siihen historialliseen kontekstiin, joka sen rikkauden on luonut, mutta myöskin sen erityisluontoisuuden. Of course, as uh, we are the only speaker as a woman, that's why you got... Sinä olet ainoa nainen, joten sait hiukan ylimääräistä aikaa, mutta täytyy nyt katsoa kuitenkin, että täällä on kollegoita, jotka, joille pitää antaa sovittu puheaika. Eli varapuheenjohtaja Macmillan Scott, ja sitten Trotsas. Kiitos puheenjohtaja. Oikein mielenkiintoinen kokous tähän mennessä. Kiit- onnittelut te puhujille sekä ulkopuolelta että parlamentista. Minä olen täällä sen vuoksi, että olen parlamentin varapuhemies ja parlamentin puhemiehistö on vastuussa näistä organisatorisista asioista. Mutta ei parlamentti eikä parlamentin puhemiehistö ole käynyt keskustelua näistä järjest- työpaikkajärjestelyistä moniin vuosiin. Ja minä sen vuoksi, koska minusta tämä ei ollut tämä hyvä asia, niin vuonna 2010 perustin tällaisen pienen työryhmän, koska minusta tuntui se, että Lissabonin sopimuksen mukanaan tuovat velvoitteet tekivät meille vielä vaikeammaksi tämän työskentelyn kahdessa paikassa. Ja tämä työryhmä, joka oli tällainen pro-eurooppalainen ryhmien välinen työryhmä, johti tähän single seat-kampanjaan, joka täällä mainittiin. Ja tätä johti koottiin noin 20 eri puolueiden meppien johtoryhmää. Ja me olemme seuranneet äänestyksiä Euroopan parlamentissa. Se asia, mistä haluan puhua. Puhujat ovat täällä puhuneet näistä mielipidetutkimuksista, eh, jonka esimerkiksi tämä eurooppalainen tutkimusryhmä on tehnyt. Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska he ovat seuranneet meppien mielipiteitä. Mutta vielä selkeämpiä muutoksia on näkynyt varsinaisissa äänestyksissä Euroopan parlamentissa ja viittaisinkin äh, Single Seat EU-nettisivustoomme. Esimerkiksi vuoden 2013 budjetissa 78 prosenttia mepeistä kehotti hallituksia muuttamaan parlamentin virallista paikkaa Strasbourgia. 78 prosenttia. 74 prosenttia halusi etenemissuunnitelman neuvostolta, jossa määräaika on kesäkuussa tänä vuonna niin, että saataisiin yksi toimipaikka. Eli siis merkittävä enemmistö haluaa muutoksia parlamenttiin. Ja tämä on se kysymys, josta josta nämä esittelijät täällä puhuivat, samoin kuin vetomusvaliokunta, joka tapaa huomenna ja käsittelee samaa asiaa. Eli katsotaan tätä 1,27 miljoonaa kansalaista, jotka ovat vedonneet Euroopan parlamenttiin. Ja puhemies Schulz piti tätä ähm, vetoomusta äh, sellaisena, että sitä ei voida ottaa käsittelyyn. Ja sitten täällä puhuttiin budjetti raportti täysistunnosta, jota ei enää oikeastaan ole olemassa sellaisenaan kuin silloin aikoinaan se oli, koska budjetteja käsitellään nyt pitkin vuotta. Eli se ei enää ole mikään argumentti. Toiseksi kuluneena kuukausina olemme nähneet muutoksia myös neuvostossa. Esimerkiksi kolme kertaa vuodessa neuvoston kokoukset järjestetään Luxemburgissa ja huhtikuussa monet näistä kokouksista järjestettiinkin Dublinissa – Luxemburgissa taisi olla yksi tällainen kokooma neuvoston kokous. Ja toinen asia on se, että neuvosto on tavannut, siis Euroopan neuvosto on tavannut täällä Brysselissä silloin, kun parlamentti tapaa Strasbourgissa. Eli Tämä kaikki täytyy huomioida tässä niin kutsutussa demokraattisessa prosessissa. Tämä meppien superenemmistö olisi perustuslaillinen USAssa, Saksassa, mutta sillä ei ole mitään perustuslaillista oikeutta, mutta, mutta tällainen superenemmistö, 78 prosenttia mepeistä, heitä ei voida ohittaa. Ja palaan professori sinne huomioon. Lopuksi tämä, tähän tulee poliittinen ratkaisu, ei diplomaattinen ratkaisu. Nyt on parlamentin aika vaatia oikeutta itse päättää, koska ja missä se tapaa. Ja pidän erittäin hyvänä, että se on tämän valiokunnan ja näiden kahden esittelijän käsissä. Kiitos. Kiitoksia, että olette myöskin puheaikaa. onko vielä muita, jotka haluavat puheenvuoron? Selvä. Olkaa hyvä. Can be very brief. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti, koska valtaosa asioista on jo tullut esille. Erityisesti edeltävän puhujan suusta, mutta minulla on kysymys, joka liittyy Hefnerin esittämään kysymykseen, eli miten tämä vaikuttaa oikeudellisen tilanteeseen, kun parlamentin rooli on muuttunut ja siitä on tullut todellinen lainsäätäjä neuvoston rinnalle. Ja toiseksi se, mistä professori Kosta puhui ja edellinen puhe sen otti myöskin esille. Te teette yhteenvedon yhdessä virkkeessä. Eli kaikki keskustelut, joita käydään täällä parlamentissa tai muualla, niin ei sitä voi näin kiteyttää. Eli tähän, löytyy, tähän täytyy löytää poliittinen ratkaisu. Meidän täytyy olla rehellisiä sen suhteen. Ja pyytäisin, että vastaatte toiseenkin kysymykseen. Meillä on nyt kokemusta menneisyydestä siitä, että neuvosto ja jäsenvaltiot eivät tartu tähän asiaan. Ja myöskin tämä yli 1,2 miljoonan allekirjoittama aloite vain jätettiin sivuun. Eli mitä voitaisiin tehdä, jotta neuvosto todellakin ottaisi tämän asian esityslistalleen? Eli mitä Euroopan kansalaiset voisivat tehdä? Ajattelen nyt vaikka Euroopan laajuista kansanäänestystä, jotain tällaista. Olisiko tämä ehkä ratkaisu tai jotain, joka voisi auttaa meitä tässä kysymyksessä? Meidän pitää olla rehellisiä ja realistisia ja käytännönläheisiä. Aina on ainakin yksi vetoääni neuvostossa tähän kysymykseen liittyen. Meillä on vielä pari minuuttia, joten haluaisin vain ottaa esille argumentin, joka liittyy Strasbourgin historialliseen tai symboliseen arvoon. No totta kai se on merkittävä asia, sitä ei tule unohtaa, mutta myöskään ei pidä unohtaa tämänhetkistä todellisuutta. Ja todellisuus on nyt, että elämme talouskriisiä ja että euroskeptisismi kasvaa. Ja juuri parlamentin toimipaikkakysymykset, tämänhetkinen tilanne, ikävä kyllä, täytyy olla nyt rehellisiä, niin ne ovat yksi tärkeimpiä ja merkittäviä argumentteja, helppoja argumentteja, joita käytetään Euroopan unionia vastaan näinä vaikeina aikoina EU:ssa. Totta kai historiallinen symbolinen arvo Strasbourgin osalta on ylläpidettävä, mutta täytyy vähän miettiä ja pohdiskella, miten toisella tavalla voidaan korostaa Strasbourgin symbolista roolia ei se tarvitse olla parlamentin kotipaikka. Hyvin paljon ehdotuksia on esitetty, että Strasbourgista tulisi neuvoston toimipaikka tai muiden toimielinten toimipaikka. Maurer ihan lyhyesti puhui tästä, näin sen kalvon. Mutta ehkä olisi hyvä ja tärkeää, että täällä parlamentissa keskustellaan tästä vähän enemmän ja tehdään sitten vaihtoehtoehdotuksia Strasbourgin suhteen Kiitos. Sir Brons. Kiitos sitten Brons. Yes, um, I'll <clears throat> uh, first of all do something that... Aivan aluksi uh, tehdä jotakin, mitä aina sanotaan, että politiikassa ei pitäisi tehdä, nimittäin kysyä kysymys, jota ehkä pitäisi, mutta jonka haluan esittää, kun Bryssel väliaikaisesti oli vuonna 2008 ainut uh, toimipaikka. Mitä välinettä käytettiin tähän hätätilannetta, jonka perussopimukset mainitsevat. Eräät puhujat antoivat painoa parlamentin jäsenten oikeudelle päättää toimipaikastaan historialliseen tilanteeseen viitaten, mutta näinhän he eivät tee paitsi eh, melko lailla vallankumouksellisessa tilanteessa. Minä eh, suosisin itse eh, parlamentti, joka käyttää vähän varoja, eikä sellaista, joka käyttää paljon, niin vaikka Strasbourg on kaupunki, joka on monella tavalla parempi kuin Bryssel. Luonnollinen ratkaisu mielestäni olisi Bryssel. Sinne on helpompi matkustaa lähestulkoon mistä tahansa. Edustaja Angel tässä mainitsi äh, että parlamentin työ valvoa toimenpanevaa toimielintä on paljon helpompi, jos olemme samassa tai läheisessä rakennuksessa heidän kanssaan. Ja luonnollisesti myöskin toimimme kanssalainsäätäjänä. Ja lopultakin ähm, parlamentin jäsenten tilanne on helpompi Brysselissä. Äh, Strasbourgissa on erittäin vähän tilaa ja siellä on äh, hankalampaa siksi toimia. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Tenver Duff. Uh, not looking. Kiitos. Huomioimatta tai jättämättä kuitenkaan historia huomioimatta, sitä ehkä pitäisi puhuakin enemmän, mutta jos me katsomme eteenpäin, niin meidän kaikkien tulee tietää, että tämän kotipaikan käsittelyä ei voida käsitellä erikseen erillään monista muista asioista. Ja kesällä 2015 olen vakuuttunut järjestetään valmistelukunta, jossa on hyvin laaja esityslista poliittisia ja institutionaalisia uudistuksia, jossa täytyy tehdä koko joukko asioita, ennen kaikkea luoda federaalinen hallinto fiskaaliunionille. Ja se, että neuvoston pitäisi toimia enemmän kuin hallitus, siitä tulee, silloin tulee vielä tärkeämmäksi se, että poliittinen valvonta – parlamentin poliittinen valvonta on lähempänä ja tiiviimpää kuin nykyään. Toinen asia, jonka tämä valmistelukunta tekee, on ihan loogisesti pakottaa lainsäädäntökamareista tasa-arvoisemmat. Joten loogisesti voisi sanoa, että parlamentti ei itse pysty päättämään itse, missä se kokoontuu. Mutta sen täytyy jollain tavalla tunnustella, voitaisiinko muuttaa tätä sopimusta neuvoston kanssa. Joten eh, suurempi fokus keskitetään nyt eh, tähän eh, yhteistyön periaatteelle. Ja toimielimet, jäsen, toimielimet ja jäsenvaltiot, niiden tulisi kunnioittaa toisiaan ja tukea toisiaan, kun ne täyttävät perustamissopimusten tavoitteita. Ja olisin kiitollinen, mikäli asiantuntijat voisivat miettiä sitä, millä tavalla me voisimme vahvemmin tuoda esiin tätä yhteistyön periaatetta. Eh, thank you very much. And eh, now... Kiitoksia. Ja nyt kaikki vieraamme saavat vielä viisi minuuttia. Ja jos teille sopii, niin ensin Maurer, eli käänteisessä järjestyksessä – Sekin on ihan reilu meininki. Kiitoksia kaikista kommenteista ja kysymyksistä. Vastaan nyt vähän valikoiden. En pysty kaikkiin vastaamaan. Ensin tämä Duffin huomio. On pantava merkille, että kun parlamentti loppaa muutosten puolesta, niin se ei tapahdu eristyksissä, vaan Siihen liittyy että tämä hallitusten välinen konferenssi, valmistelukunta ja tämä kotipaikkakysymys ei ole riittävä vielä neuvostossa. Ja sitten Gualtierin kommentti. Voitaisiin argumentoida parlamentin puolesta sitten valtuuskunnassa, valmistelukunnassa. Eli artikeli 241 ja artikla 10 eivät nyt täsmää. Ja osittain se johtuu siitä, että edellisessä valmistelukunnassa parlamentti ei ottanut tätä asiaa esille. Se ei keskittynyt näihin kysymyksiin, koska oli paljon muita asioita. Ja parlamentti pitää myöskin olla valikoiva ja sen pitää löytää prioriteetteja. Ja se tarkoittaa sitä, että jotkut asiat ovat vähemmän tärkeitä. Eli jos tämä on yksi tärkeimpiä uudistuksen aiheita sen lisäksi, että EUta demokratisoidaan ja että saadaan lisää demokratiaa oikeus- sisäasioihin, niin hyvä, mutta täytyy kuitenkin olla valikoiva. Ja meillä on tätä kaksoisoikeutusta, ja sen pitää näkyä myöskin päätöksenteossa. Voidaan sanoa, että halutaan uudistaa artiklaa 48.3 toista virkettä, joka liittyy tähän tavallisen lainsäädäntöjärjestykseen. Te puhuitte tästä yhteispäätösmenettelystä primäärioikeudessa. Eli jos ollaan samaa mieltä siitä, että primäärioikeudessa on pieni osa, toimielinten välinen osio, jota, josta voidaan tehdä yhteispäätös parlamentin ja neuvoston välillä, ja että kansalliset parlamentit ovat siinä mukana, niin se on yksi vaihtoehto. Ja silloin Luxemburg ja Ranska voidaan saada neuvottelupöydän ääreen. Sitten Hefnerin kommentti. Tässä keskustelussa en nyt argumentoisi sen suhteen, miten kolmikantaneuvottelut on järjestetty Lissabonin sopimuksen jälkeen. Ne ovat tietysti hyvin tehokkaita, mutta läpinäkymättömiä kolmikantaneuvottelu ei ole mikään peruste sille, että parlamentti ei enää voi toimia Strasbourgissa. Eli sen pitäisi tämän keskustelun ulkopuolella. Kolmikantaneuvottelut ovat tehokkaat, mutta en nyt usko, että tämä on mikään argumentti. Eli tällä argumentilla en kyllä lähtisi eteenpäin. Parlamentti on autonominen ja itsekäs, ja autonomia tarkoittaa, että me tarvitsemme jotain muuta. Ja tästä nyt täytyy ehkä vetäytyä pois, mutta en nyt argumentoisi myöskään Miraboon vallankumouksen puolesta. Sehän on jatkuva uudistusprosessi, joka meillä nyt on. Ja muutosprosessi on dynaamisempi kuin jäsenvaltioissa. Meidän pitää nyt saada aikaan uudistus, jotta parlamentti ja toimielimet voivat itse tehdä päätöksen, eikä neuvosto ja parlamentti. Ongelma on siinä, että 341 määrittelee selkän roolin jäsenvaltioille, eli se luo eräänlaisen hallitusten välisen konferenssin, jota oikeastaan ei enää ole olemassa. Samoin kuin koulutuspolitiikassa 80-luvulla aina oli hallitusten välisiä konferensseja, ja se oli ihan turhaa. Eli tätä nyt ainakin pitää muuttaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia sitten Hoffman. Very much. I'm... Kiitoksia. Minäkin luonnollisesti olen sitä mieltä, että asiat, jotka tulee ottaa huomioon, ovat historiallisia. Sitten Euroopan parlamentin niin kutsun emansipaation liittymiä, Euroopan parlamentin vallan kasvu vuosien kuluessa suhteessa muihin toimielimeen ja myöskin monilla aloillahan parlamentin täytyy vieläkin ottaa äh, tätä vajetta kiinni yleisessä poliittisessa järjestelmässä Euroopan unionissa. Mutta meidän täytyy tarkastella tosiasioita. Euroopan unioni toimii oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Meillä on tietynlainen perustuslaillinen järjestelmä, joka perustuu perussopimuksiin. Se ei määrittele vain sitä, kenellä on oikeus päättää näistä asioista, muiskin sen, kuinka päätökset tehdään tarkalleen ottaen. Ja myöskin perussopimuksen muutokseen liittyen. Päätökset tehdään näiden sääntöjen mukaisesti. Me emme voi tästä päästä kovinkaan helposti. Yli parlamentilla tulee olla sekä lyhyen aikavälin että pitkän aikavälin äh, lähestymistapa ja suunnitelma, sen tulee tehdä lyhyellä aikavälillä perussopimuksen puitteissa töitä, toivottavasti ei kovinkaan kauan aikaa, sitten pitkällä aikavälillä joko tämän säännön kumoamista koskeva suunnitelma liittyen pöytäkirjaan kuusi. Tämä tarkoittaisi sitä, että määriteltävästi parlamentin oikeudet olisivat olemassa ähm, itse organisoinnin alla, tai sitten koko artikloiden järjestelmää tulisi muuttaa niin, että edettäisiin järjestelmää, jossa keskusteltaisiin myöhemmin tasapuoliseen yhteistyöhön, demokraattisen järjestelmän kehittämiseen ja säätämällä tätä artiklopakettia perussopimuksissa voitaisiin päästä sellaiseen tilanteeseen, joka on parlamentin toiveiden mukainen ja vahvistaisi demokratiaa, mutta jotta tähän päästäisiin luonnollisesti käytännössä, täytyy ottaa huomioon parlamentin historiallinen kehitys ja Euroopan unionin historiallinen kehitys ja nähdä, mitkä asiat ovat mahdollisia toteuttaa ja mitä tulisi toteuttaa. Euroopan unionin erityisluontoisuuden ja monimuotoisuuden tukemiseksi. Tämähän ei ole valtio. Mutta eräissä perustuslaissa on hyvin mielenkiintoisia säädöksiä 16 jäsenvaltioiden perustuslaissa on mainoksi, mainintoja liittyen pääkaupunkiin. Eräissä perustuslaissa on mainintoja siitä, missä parlamentti sijaitsee 24. Ähm, Nimenomaisesti mainitaan parlamentin oikeudesta äh, luoda oma työjärjestyksen ja niin edespäin. Eli meillä on hyvin mielenkiintoinen monimuotoinen puitteisto liittyen parlamentin itse määrittelyoikeuteen. Minä olen varma, että tällainen kutsu vallankumoukseen olisi paras ratkaisu näiden asioiden selvittämiseksi. Meidän tulisi tarkastella, kuka ja kuinka voi toimia. Tämä olisi ehkä paras ratkaisu. Okay. Kiitos tässä seuraavakaan. En usko, että kykenen kaikkeen vastaamaan, mutta yritän ainakin osaan vastata niin ne, jotka, joilla on enemmän tätä laillista osaamista, voivat vastata tähän, mutta tämä täytyy nähdä monien asioiden yhteydessä jos tämä muutos äh, ylipäätään tapahtuu, mistä te mietinnössänne puhutte. Se syy, miksi me olemme tässä tilanteessa, johtuu historiasta. Ja tavallaan tehdään päätös yhtenä aikana, joka sitten rajoittaa sitä, mitä myöhemmin te voitte tehdä. Ja me olemme nyt tällaisessa tilanteessa. Herra Hefnerin pointti oli tärkeä. Parlamentti on muuttunut siitä, mitä se oli silloin, kun kaikki alkoi, silloin kun nämä määritelmät tehtiin. Ja tämä tavallaan sopii tähän, koska parlamenttihan on muuttunut, se on saanut todella paljon äh, äh, lainsäädäntövaltaa, mutta työjärjestyskin on muuttunut, mutta se ei ole mennyt tarpeeksi pitkälle äh, niin, että parlamentti voisi päättää, missä se toimii. Ja se, että parlamentilla täytyy olla oikeutus tavallaan, mutta tämä on... Jäsenvaltiothan eivät päätä parlamentin työjärjestyksestä ja tämä kysymys sitä, miten ja missä parlamentti toimii, liittyy niin läheisesti työjärjestykseen, että minusta ei olisi ollenkaan omituista, etteikö parlamentti voisi saada enemmän vapautta aikataulunsa suhteen, koska sillä on niin paljon muita vapauksia, mitä jäsenvaltiot sille suovat. Parlamentti on hieman erilaisessa asemassa kuin muut jäsenvaltioiden hallitukset, parlamentit. Se ei välttämättä sovi suoraan mihinkään äh, malliin. Eli jos ajatellaan komissiota, joka on toimeenpaneva voima, niin ei se voi esimerkiksi järjestää äh, epäluottamusäänestyksiä tai muuta. Joten äh, yleensä parlamentit saavat vapautta tehdä, mitä ne haluavat, ja minusta tämä, missä parlamentti kokoontuu, liittyy niin läheisesti myös aikatauluun, että kyllä parlamentin täytyisi näistä molemmista asioista voida itse päättää. Mutta kuten monet ovat sanoneet, tämä on poliittinen asia, eikä tähän varmastikaan löydy mitään yksinkertaista ratkaisua, koska ei tämä onnistu vain yksinkertaisella sopimusmuutoksella, koska tähän liittyy niin paljon muita asioita. Niin ja sitten vielä yksi näistä kysymyksistä, johon haluaisin vastata, te sanoitte, että millä tavalla tämän voisi saada valmistelukunnan esityslistalle. No, se on hankalaa. Euroopan parlamenttivaalit osoittavat, että usein kysymys on kansallisista kysymyksistä eikä niinkään Euroopan asioista. On vähän, mutta lisääntyviä todisteita siitä, että eurooppalaisillakin asioilla on vaikutusta näihin vaaleihin. Mutta tämä voisi kyllä olla asia, joka voitaisiin ottaa esiin, kun puhutaan näistä vaaleista tai seuraavien äh, vaalien kohdalla esimerkiksi äh, eurooppalaiset puolueet voivat esittää tiettyjä äh, ehdokkaita komission puheenjohtajaksi ja siihen ottaa mukaan tämä Euroopan parlamentin sijaintipaikka. Kiitoksia. Ja Gualtieri ilmeisesti halusi esittää jonkun kysymyksen. Niin, tämä on hyvin tärkeä kysymys. Pitää tehdä ero sen välille, että on itse määräämisoikeus tai työjärjestys ja sitten kotipaikka. Eli 27 jäsenvaltiossa monessako, jos yhdessäkään parlamentti voi päättää omasta kotipaikastaan – muuttamalla pelkästään työjärjestystä. Ja toinen vaihtoehto on sitten tavallinen lainsäädäntö. Koska tämä kuva on nyt tärkeä meille, kun ajatellaan erilaisia vaihtoehtoja eri perustuslaissa. Okay, thank you very much. Yeah, yes, I think it would be wise. Niin ehkä voitte vastata tähän. The, the, the rules of procedure of the... Euroopan parlamentin työjärjestyksessä, jos nyt ajatellaan ihan hierarkkisesti, niin siinä on tilanne, joka vastaa EUn lainsäädäntöä. Eli eurooppalaisessa kontekstissa tämän eron teko ei olisi niinkään tärkeää. Ja jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia malleja. No, tämä nyt oli hyvin suurin piirteinen kuva siitä, kun kerron näistä perustuslaillisista säädöksistä. Mutta täytyy todeta, että kun ei ole säädöksiä perustuslaissa, niin silloin itsemääräämisoikeusperiaate antaa tällaiset valtuudet. Eli se on tärkeä asia. Eli voisi kuvitella, että jos ei ole sääntöjä, niin silloin parlamentin ongelma ratkaisi. Se, siihen olisi ehkä helpointa päästä, mutta tietysti jos 72 prosenttia kannattaa vain Brysseliä, niin se heijastelee myöskin pääkaupunkien näkemyksiä ja se liittyy sitten siihen, kun neuvotellaan perussopimusten muuttamisesta. Um, Kiitos. Siis Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme täällä asiantuntijoina ja pyrimme olemaan realistisia ja pohtimaan äh, olemassa olevien perustuslaisten sääntöjen ja perussopimusten puitteissa näitä mahdollisuuksia. Tietenkin me voimme kuvitella jonkinlaista vallankumousta tapahtumaksi, mutta minä en nyt siihen lähde. Kuitenkin voimme kuvitella, että Euroopan parlamentti nauttii jonkinlaisesta erityisluontoisesta roolista Euroopan unionin sisällä. Tämä liittyy dynamiikkaan, jota Richard Colbertin tyyppiset henkilöt ovat kuvailleet. Se on saanut aina vain enemmän ja enemmän toimivaltaa ja vapautta, joten miksipä se ei voisi päättää toimipaikastaan. Kuitenkin, jos Euroopan parlamentti voisi toimipaikastaan päättää, se olisi jotakin, mikä tapahtuisi perussopimuksen muutoksen kautta. Ja tällaisessa tilanteessa parlamentti olisi yhtä vahva kuin mikä tahansa kansallinen parlamentti. Se olisi jonkinlainen superfederaalinen parlamentti. Sillä olisi toimivaltaa, mutta äm, ei tietyllä tavalla ketään, joka voisi sen haastaa, sillä kukaan ei voi ennenaikaisia vaaleja, kuten tiedätte, kutsua koolle Euroopan parlamentin suhteen. Ja kaikki eivät ehkä pitäisi tällaisesta supervoimakkaasta parlamentista. Sitten tässä eräs puhuja oli hiukan provokatiivinen. Mielestäni meidän ei tulisi yliarvioida kansalaisten liikkeelle lähtöä 1,2 miljoonaa allekirjoitus tuli tähän vetomukseen. Se on suuri määrä, mutta minä olen 20 vuotta tehnyt töitä Euroopan parlamentille ja minä tiedän, kuinka tärkeä tämä toipumakka kysymys on kaikille, jotka tekevät Euroopan parlamentissa töitä hyvin. Luonnollisesta syystä elämä täytyy järjestää tämän matkustamisen ympärille, enkä minä usko, että kansalaisia niinkään huolestuttaa tämä asia. Suurin osa ei ehkä tiedäkään koko asiasta. Ja jos toimipaikka väittelyllä on negatiivinen vaikutus kansalaisiin, ää, äh, uskon, että se johtuu siitä, että me pitkäyttävät asiaa ja ehkä me media. Monet näistä asioista, jotka järkyttävät kansalaisia Euroopan integraation, Euroopan unionin tai politiikkaan liittyen, ovat muita kysymyksiä. Tarkoitan tällä, että olen täysin samaa mieltä kollegoiden kanssa, kun he sanovat, että että realistinen ratkaisu Euroopan parlamentille olisi ähm, se, että se ajaisi perussopimuksen muutoksen neuvottelua. Ja tämä saattaisi olla asia, joka voitaisiin liittää isompaan pakettiin, että eräät jäsenmaat pääsisivät asiassa sitten liikkeelle. Minä en usko, että Euroopan parlamentti yksinään voisi tällaista muutosta saada aikaan. Kiitoksia. Kiitoksia se, miksi voimme vielä jatkaa. Meidän täytyy vielä jättää aikaa hiukan edelleen, mutta sillä on tuuria, koska meillä on hiukan vielä aikaa. Uh, be... Niin. Voisi ehkä saada vaikuttelemaan, että haluan saada aikaan vallankumouksen, mutta haluaisin nyt vain selittää, että ei pidä katsoa parlamenttia ikään kuin se olisi instituutio, jossa on vain teknisiä sääntöjä tai menettelysääntöjä, eikä sitten olisi dynaamista, perustuslaillista menettelyä, joka kehittyy koko ajan. Jos katsotaan Euroopan parlamenttia, voi nähdä, että on hyvin paljon valtuuksia, joita parlamentti on saanut ja joita ei ole kirjattu varsinaisesti perussopimuksiin. Ja näin käy joka lainsäädäntökaudella. Kuten olen oppilailleni opettanut, niin kun ajatellaan vaikka tätä syyttäjän viranomaista brittiparlamentissa, hallituksen vastuu alkoi näistä syytteeseen asettamisesta, jotka eivät liity politiikkaan, mutta niistä sitten tuli poliittisia ja sitten oli luottamusäänestys. Eli tällaiset mekanismit ovat olemassa myöskin Euroopan parlamentissa. Eli todennäköisesti suhde Euroopan parlamentin ja muiden toimielinten välillä – ei ole pelkästään oikeudellinen. Ja myöskin tuomioistuimen pitää muistaa tämä, koska toimielin, joka on luovempi, on tuomioistuin. Eli sen pitäisi ymmärtää oikein hyvin, mitä tällaiset mekanismit ovat. Ei. Kyse on poliittisista kysymyksistä eikä oikeudellisista seikoista, joihin yritin kiinnittää huomionne. Uh, thank you very much. Sorry, because we have really lost... No niin, sitten ihan lyhyt kommentti vielä, olkaa hyvä. Uh, ihan lyhykäisesti. Mitä tulee tästä vastuusta ja demokratiasta ja julkisesta mielipiteestä? Se, mitä me olemme nyt eh, tässä katsoneet, eh, on tämän mielipiteen muodostumista. Mutta me emme tiedä, mikä se on. Siis vaikka parlamentti käyttää miljoonia vuodessa eurobarometriin ja muihin niin ei koskaan ole esitetty kysymystä tästä aiheesta. Me olemme tehneet hieman kyselyitä, tutkimuksia ja meillä on sitä, että ei. Me emme voi kysyä asioista, jotka liittyvät perustamissopimuksiin, mikä on ihan absurdia minusta. Joten ehkäpä te voisitte laittaa tämän päätöslauselman, siis esittelijöille tämä, että, meidän täytyy, että eurobarometri kysyy 25 000 kansalaiselta, he tekevät näitä tutkimuksia koko ajan, että heidän pitäisi ottaa mukaan tämä Euroopan parlamentin toimipaikka. Thank you very much. So if... Kiitoksia. Jos ei ole enää muita kommentteja, onko? Niin, olkaa hyvä. Um, just to, to... Niin, um, vastauksena jäsenen kysymykseen. Tietenkin parlamentti on talousarviovaltaansa käyttänyt välillä äm, oman arvovaltaansa kasvattamiseen. Se on ollut hyvin luova ja hyvin paljon menestystä saavuttanut tällä keinoin. Ei siitä ole mitään epäilystäkään. Mutta me olemme nyt keskustelemassa sellaista lainsäädännön alueesta, joka on hyvin konkreettinen. Jos tarkastelette pöytäkirjaa kuusi, sanamuoto on hyvin selveä. Tuomioistuin on antanut siitä myöskin päätöksensä. Uskon, että vuosien 1997-2012 äh, tuomioistuimen päätökset jättävät kovinkaan paljon liikkumavaraa parlamentille ainakaan lyhyellä aikavälillä näissä asioissa. Ja tämä on aina ollut parlamentin tilanne. Sen täytyy äh, pyrkiä tekemään töitä valalla olevien voimien kanssa ja pyrkiä kehittämään tilannetta. Ja 50 vuoden aikana parlamentin valtahan on kasvanut dramaattisesti, joten minä uskon, että tämä on se tapa, jolla voidaan edetä. No niin, kiitoksia. Meillä on ollut hyvin eloisaa keskustelua. Eli nyt sitten vielä pyytäisin, että Hefner esittelijänä tekee yhteenvedon. So first of all... Niin, ensinnäkin kiitoksia kaikille, kiitoksia kollegoille, kiitoksia asiantuntijavieraillemme, jotka ovat auttaneet meitä tänään hyvin paljon tässä keskustelussa liittyen siihen, millainen vaikutus parlamentin kotipaikalla on parlamentin itsemääräämisoikeuteen En nyt lähde toistamaan kaikkea, mitä on sanottu. Se nyt ei varmaan ole tarpeen, eikä siitä ole hyötyäkään, mutta olemme huomanneet, että on tullut esiin historiallisia argumentteja, empiirisiä, käytännönläheisiä argumentteja. Ja niiden avulla voimme parantaa tätä mietintöä. Mutta viime kädessä meidän täytyy sitten tehdä päätös, ja mielenkiintoista mielestä on se, että nyt lopuksi esiin on tullut tärkeä kysymys, ehkä kaikkein keskeisin kysymys kaikille parlamenteille. Jotkut vaativat vallankumousta, no ei Rangel ehkä tätä nyt ihan tarkoittanut, mutta voitte uskoa sen, että esittelijät eivät ehdota mitään vallankumousta – mutta voitte myöskin luottaa siihen, että esittelijät hyvin huolellisesti tarkastelevat, millä tavalla näiden puitteiden ja valtuuksien ja perussopimusten nojalla voidaan ryhtyä toimiin, jotta parlamentin tulevaisuus on parempi. Tämä on tärkeä kysymys kaikissa parlamentissa, koska meillä on aina olemassa oleva oikeus ja sitten on tuomioistuimia, enkä nyt ollenkaan kritisoisi tuomioistuinta tästä. Se tulkitsee olemassa olevaa lainsäädäntöä, ja täällä on asiantuntijoita, jotka ovat puhuneet olemassa olevasta lainsäädännöstä, mutta meidän täytyy muokata tulevaisuutta. Ja parlamentti, joka ei tarkastelisi työolosuhteitaan ja haluaisi parannuksia näihin olosuhteisiin, niin se olisi huono parlamentti. Meidän täytyy miettiä, millaisia vaikutuksia tällä on työolosuhteisiimme, ja on hienoa, että täällä tuli esiin erilaisia kantoja. Jotkut ovat sanoneet, että tämä johtaa tehokkuuden heikentymiseen, mutta toiset ovat myöskin puhuneet siitä, että tämä kuukausittainen matkustus Strasbourgin on ikään kuin levähdystauko, jolloin parlamentti voi paremmin järjestää työtään tietyllä tavalla, koska ei ole sitten niin paljon kansalaisjärjestöjä ja lobbareita ja muita paikalla. Olemme kuulleet kummaltakin puolelta argumentteja ja sitten valiokunnan ja parlamentin viime kädessä täytyy punnita näitä. Ja kyseessä on viime kädessä poliittinen kysymys, mutta ihan selkeästi haluan todeta, että me tiedämme perussopimuksista. Tuomioistuin on selittänyt meille perussopimuksista ja on sanonut, että perussopimuksessa ei ole liikkumavaraa. Eli jos haluatte liikkumavaraa, niin sitten täytyy muuttaa perussopimuksia. Meidän täytyy katsoa, haluaako parlamentti muuttaa perussopimuksia ja jos, niin millä tavalla. Täällä on puhuttu siitä, että parlamentilla pitää olla oikeus päättää. On puhuttu siitä, että kyse on vilpittömästä yhteistyöstä. Ja kaikista näistä asioista pitää keskustella perussopimusten yhteydessä. Keskustelu alkaa huomenna työasiakirjan pohjalta ja sitten jatkamme kesäkuussa ensimmäisen mietinnön osalta, ja tämä saadaan sitten päätökseen tämän vuoden syksyllä. Jos vielä saisin tehdä yhden huomion, sanoisin, että tämä nyt ei ole ainoa kysymys, joka täytyy ottaa esille. On monia kysymyksiä, joiden osalta tämänhetkiset perussopimukset eivät täysin täytä odotuksia, ei kansalaisten tai toimielintenkään odotuksia – kun ajatellaan millaisia haasteita nyt on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Meidän täytyy muuttaa perussopimuksia. Meidän täytyy kutsua valmistelukunta kokoon vaalien jälkeen ja uskon, että parlamentti miettii tätä kysymystä, eli mitä me haluamme tässä kysymyksessä, kun ajattelemme perussopimusmuutoksia. Eli tätä me valmistelemme nyt työssämme, valmistelemme tulevaisuutta. Ja mielestäni tämä on kaikkein haastavin työ parlamentissa, nyt kun tiedämme historiaan ja tiedämme, mikä on tämänhetkinen tilanne ja valmistaudumme tulevaisuuteen. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Me jatkamme tätä keskustelua, varmasti te seuraatte niitä. Ja jos mahdollista, jos teillä on vielä kysymyksiä minulla, Foxilla tai muilla, niin toivottavasti voimme ottaa teihin yhteyttä ja esittää teille näitä kysymyksiä. Ja kiitoksia ja sitten huomenna käynnistämme tätä keskustelua uudelleen. Much I would say that we congratulate. Kiitoksia ja onnittelut kaikille puhille. Kiitokset vieraillemme. Kiitoksia kollegoille, kiitoksia sihteeristölle tämän iltapäivän järjestelmisestä ja erityiskiitokset tulkeille ja teknikoille, koska Ilman heitä olisi vaikea järjestää näitä kokouksia. Eli kiitoksia ja hauskaa jatkoa.